Welcome to the second part of this committee meeting. Tervetuloa toiseen osaan tämän valiokunnan kokoukseen. Now start with the first consideration. No niin, käsittelemme ensiksi lausuntoluonnosta omaloitemietinnöstä tutkimuksen innovoinnin hyödyntämättömät mahdollisuudet sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi. Ja ensin puheenvuoron saa valmistelija Laura Agea, ole hyvä. Grazie, president. Kiitos puhe, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kun laadin lausuntoa, niin pidin mielessäni sen, kuinka tärkeää on korostaa sitä, että sinisen, sininen kasvu on pidettävä aina kytköksissä siihen, että merten luonnonvaroja käytetään aina kestävällä tavalla. Tätä asiaa en halunnut koskaan näissä kysymyksissä unohtaa. Ja tehtiinpä mitä tahansa, niin tässä on toimittava kestävällä tavalla. Ja kestävyyden pitää olla todistettua ja varmaa. Meret ja valtameret joutuvat jo nyt kärsimään hyvin selvästä paineesta monella tavalla, haitallisesta paineesta ja tästä koituu näille vesille monia ongelmia, kuten saastumista, ympäristöongelmia, ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Eli täytyy pitää aina mielessä ympäristönäkökulmat. Meriympäristön laatua on pystyttävä parantamaan. Pitää olla sinistä taloutta, joka on kestävää, mutta kuitenkin niin, että ei rajoiteta työllisyyteen liittyvää potentiaalia. Ja korostin myös sitä, että ympäristön nimissä on pyrittävä lisäämään tietoa meristä ja valtameristä, käytettävä oikealla tavalla uusia teknologioita ja tutkimuksen koordinointia pitää tehostaa, jotta voidaan luoda kestäviä työpaikkoja ja saavutettaisiin täysimääräisesti Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Sininen talous ja jotta siitä tulisi voimavara työllisyydelle on asia, jossa tarvitaan innovointia erityisesti laivanrakennuksessa, vesiviljelyssä, satamissa, satamatoiminnassa ja kalastuksessa. Olennaista on myös se, että samalla jatkuvasti suojellaan elinympäristöä, jossa toimitaan. Toinen asia, jota halusin korostaa ja arvostaa, tämän aiheen tiimoilta on mereen liittyvä matkailu ja rannikkomatkailu, koska tämäkin voi omalta osaltaan merkittävällä tavalla edistää kasvua ja vähentää epävarmaa työ, työtä. Ja tässä voidaan onnistua ainoastaan, jos ympäristöä kunnioitetaan täysimääräisesti. Luonnon ympäristön suojeleminen voi edesauttaa siinä, että edistetään vaihtoehtoisia matkailun muotoja. En kuitenkaan halua puhua matkailusta ilman, että viitataan todella kypsään tieto, tiedostavaan matkailuun, kulttuuriseen matkailuun, joka ottaa tämän alan oikealla tavalla huomioon, joka on uuden aikaista. niin, että työllisyys tällä alalla olisi sekin kestävällä pohjalla. Ja vielä lopuksi pyrin käsittelemään sosiaalisen vuoropuhelun merkittävyyttä. Kaikkien sinisessä taloudessa mukana olevien tahojen pitäisi olla mukana jatkuvassa rakentavassa vuoropuhelussa. Ja on erittäin tärkeää saada mukaan eri sidosryhmät, kansalaisyhteiskunta ja ennen kaikkea työntekijät se, että nämä kaikki toimijat otetaan aktiivisesti mukaan toimiin, jotka siis ovat äärimmäisen tärkeä osa koko tätä järjestelmää, voi johtaa siihen, että saadaan aikaan merkittävää politiikkaa, merkittäviä ratkaisuja, erityisesti paikallisella tasolla. Ja vielä lopuksi haluan todeta, että jotta tätä kestävää työllisyyttä ja kasvua voidaan todella saada aikaan ja laadukkaita työpaikkoja, on välttämätöntä vaihtaa hyviä käytänteitä ja ajatuksia. Meidän täytyy saada toisaalta yritysten, toisaalta tutkimuksen ja innovaatioiden välistä vuoropuhelua aikaan, jotta saadaan aikaan merkittäviä laadukkaita ja kestäviä ratkaisuja. Kiitos. Kiitokset ja nyt annan puheenvuoron sitten varjoesittelijälle edustaja Gentilelle ensin. Grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin mielenkiinnolla kollega Ajean johdantoa ja olen samoilla linjoilla erityisesti tuon kulttuurinäkökohdan kannalta katsottuna. Meritalous on tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa yhä enemmän aivan erinomainen tilaisuus kasvulle ja uudenlaiselle työllisyydelle. Kuitenkaan ei pidä pyyhkiä pois kulttuurisen lähestymistavan tavan vaikutusta. Ajatus kestävyydestä ympäristön kannalta katsottuna on mielestäni tärkeä lähestymistapa ja ehdottomasti sellainen, jonka kannalla voin olla. Ja minusta on aivan oikein korostaa myös sitä ajatusta, että on edistettävä merkittävää tutkimuksen ja yritysmaailman välistä yhteistyötä ja yhteen tuloa. Ja tässä ei voida unohtaa myöskään rannikko kansojen ja väestön historiaa ja mahdollisuutta luoda myös uudenlaisia matkailuun ja kulttuuriin liittyviä lähestymistapoja siten, että yhdistetään meriympäristö lähellä olevaan maaympäristöön, mannerympäristöön. Uudenlaiset ammatilliset profiilit, jotka liittyvät toki perinteeseen, mutta vaativat uusia sisältöjä ja taitoja ovat merkittävä tekijä myös. Minun mielestäni tämän, valio, tämän valiokunnan pitäisi ja se voi myös ottaa tavoitteekseen uuden näkökulman, nimittäin meri, tulisi nähdä sosiaalisen inkluusion välineenä ja tilaisuutena myöskin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi ja tilaisuutena tarjota ympäristö myöskin kaikkein haavoittuneimmille kansanosille. Ajattelen tässä siirtolaisia, naisia, vammaisia. Tässä voidaan tarjota koulutusmahdollisuuksia, mahdollisuus hankkia uusia taitoja ja myös ma- uusi mahdollisuus päästä takaisin työelämään. On tärkeää, että katsotaan asioita laajasti, eri näkökulmista, eri sektorilta käsin, jotta meidän keskustelummekin olisi tältä osin hedelmällinen ja voisi tuoda siihen näkökulmia. Samanaikaisesti pitää pitää selkeästi mielenä, mielessä myöskin se, että tästä näkökulmasta katsottuna ympäristön kestävyyden on oltava keskiössä. Ja tarkoitus olisi, että luotaisiin uusia mahdollisuuksia, koska ehkä viime vuosina Välimeri on luonut jonkinlaisen varjon itsensä ylle. Ja olisi hyvä, jos siitä tulisi nyt talouskasvun ja investoinnin keskeinen tekijä ja myöskin sosiaalisen kasvun keskeinen tekijä. Eli välimerta ei pitäisi nähdä enää ihmisten ja siirtolaisten hautausmaana niin kuin se on ollut ja niin kuin se dramaattisesti on ollut ihan tässä ihan viime tunteinakin. Sen sijaan se olisi nähtävä uutena tilaisuutena, ei pelkästään rauhanpolitiikan edistämiseksi ja vastaanottopolitiikan edistämiseksi, vaan myöskin mahdollisuutena palauttaa perinteinen kalastus- ja liikennekulttuuri, tämän uuden kulttuuriturismin lähestymistavan kautta. Ja tarkoitus olisi myöskin tasapainottaa Pohjois- ja Etelä-Euroopan välisiä etuja ja löytää niiden välille tasapaino. Ulla. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron seuraavalle varjoesittelijälle Ulla Törnesille. Kiitoksia, että johdit puheita tässä aikaisemmin aamulla ja nyt sitten saat puhua varjoesittelijän ominaisuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti, koska Esittelijä, valmistelija on laatinut hyvän lausutuluonnoksen. Olen iloinen siitä, että valmistelija on keskittynyt siihen, että täytyy parantaa tarvittavia taitoja sinisessä taloudessa. Tarvittavat taidot on tietysti ennakkoedellytys, jotta voidaan hyödyntää sinisen talouden potentiaalia. Lisäksi olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy keskittyä meriresurssien kestävään hyödyntämiseen ja ympäristöystävällisiin kuljetusmuotoihin. Ja haluaisin kiittää valmistelijaa siitä, että hän korosti, kuinka tärkeä on sosiaalinen vuoropuhelu sinisessä taloudessa. Sekin on mielestäni keskeisen tärkeää. Kuitenkin mielestäni tästä puuttuu muutama elementti. Ensinnäkin on tärkeää, että korostamme laivojen merkitystä sinisessä taloudessa. Meidän täytyy parantaa liiketoimintaympäristöä laiva-alalla ja myöskin tämän alan ympäristövaikutuksia. Ja toisaalta meidän pitäisi kiinnittää huomiota valtavaan potentiaaliin, jota on sinisen talouden esimerkiksi uusiutuvissa energialähteissä, kuten tuulivoimassa – tässä on valtavaa kasvupotentiaalia, työpaikkoja, resurssiriippumattomuutta ja vihreämpi Eurooppa. Omalla maallani Tanskalla on tästä jonkin verran kokemusta. Ja toimitan sitten tarkistuksia valmistelijalle. Ja vielä kerran haluaisin kiittää valmistelijaa ja odottelen sitten yhteistyötä tämän lausunnon osalta. Kiitos. Thank you. I'll give... Kiitoksia. Ja sitten edustaja Bach, joka edustaa EPPn ryhmän varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Um, first... Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää Laura Gea hänen lausuntoluonnoksestaan. Tämä on hyvä asiakirja, jonka kautta saamme aika hyvän lausunnon. Mitä tulee työllisyyteen, Sininen talous on erittäin tärkeä EUlle, ei pelkästään sen takia, että alalla on suoraan palkattuna tai merillä on palkattua henkilökunta, vaan tämä vaikuttaa merkittävästi myös maa-alueisiin, mantereeseen. Aivan kuten komissio on tunnustanut, sinisellä taloudella on 5,4 miljoonan työpaikan potentiaali ja tämä tuottaisi noin 500 miljardia euroa vuosittain. EUlla on merkittävä rooli sinisen talouden kehittämisessä niin, että siitä saadaan kestävä. EU pitää työ, työstää asioita erityisesti alue- ja paikallistasolla ja ottaa huomioon näiden erityisominaisuudet, aivan kuten kollega Laura Agea lausunnossaan sanoi luonnonvarojen säilyttäminen ja parempi ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen on välttämätöntä sinisen talouden kehittämisessä ja siinä, että saadaan aikaan työpaikkoja. On kuitenkin asioita, joissa täytyy mennä hieman pidemmälle. Meidän on lisättävä tietoisuutta meren pohjan tilanteesta ja muista kysymyksistä meren liittyen. Tarvitaan entistä koordinoidumpaa työtä esimerkiksi yritysten ja muiden tahojen välillä. On lisättävä tietoa entistä paremmin ja samoin resurssien äh, tilanteen parempi ymmärtäminen parantaa tieteellistä perustaa sille, että tehdään merta koskevia päätöksiä EU-tasolla. Realistinen tieto myös edistävät innovaatioita ja investointeja sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Ja vielä toinen tärkeä asia. Siniseen talouteen liittyy kalastuksen, vesiviljelyn, bioteknologian, valtamerienergian mm, tiimoilta merkittävää potentiaalia. Ja näillä alueilla tarvitaan korkeasti koulutettua henkilöstöä voisi olla hyvä asia, tai olisi hyvä asia edistää alaa, lisätä sen houkuttelevuutta niin, että alalle saadaan mukaan nuoria työntekijöitä. Ja lopuksi haluaisin puhua meri- ja rannikkomatkailusta. Nämä matkailun alat, aivan kuten Laura Agea totesi, ovat erittäin tärkeitä matkailun muotoja monille Euroopan alueille – ja se, että näitä asioita edistetään, auttaa monia yrityksiä, erityisesti PK-yrityksiä, saman aikaan kasvoja lisää työpaikkoja. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Luulenpa, että komission meriasian pääosastolta on joku paikalla. Herra Friis, olkaa hyvä. Friis could not make it. I... Friis ei päässyt, ole Marko Vaitio tutkimuksen innovaation pääosastosta. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää valmistelijaa ja varjoesittelijöitä kaikista mielenkiintoisista ajatuksista ja heidän tekemästään työstä. Panin merkille erityisesti, että teitä kiinnostavat ihmisten taidot, korkean tason taidot ja myöskin ympäristö ja työpaikkojen lukumäärä, joita luodaan. Kiitos. Then I'll give the floor for, uh... Ja nyt annan puheenvuoron vielä Rova Agialle, joka oli tämän lausunnon valmistelija. Siis olkaa hyvä. Grazie, grazie di nuovo, grazie a... Kiitos jälleen kerran. Kiitos näistä kommenteista, joita sain. Uskoakseni kollegoiden panos on olennaista, jotta voidaan syventää ja kenties ottaa mukaan viittauksia mm, eri asioihin. Emme saa tietenkään unohtaa myös sitä, että kun puhumme sinisestä taloudesta, matkailusta, työstä, niin meillä, me tulemme 28 maasta, joista monet ovat suoraan mukana näissä asioissa, mutta tilanteet vaihtelevat huomattavasti, joten tämän moninaisuuden yhdistäminen ja erilaisten näkökulmien yhdistäminen on äärimmäisen tärkeää maantieteellisesti. Kiitoksia kollega Gentilelle. Me tulemme samasta maasta, joten arvostin hänen huomioitaan. Totta kai otamme kaikki näkemykset tässä huomioon. Turnes esitti tärkeitä asioita. Kun katsotaan uusiutuvia energianlähteitä, hän voisi varmasti kantaa tässä asiassa saman kortensa kehkoon, saman kuin kollega Bach. Eli kyllä meillä on mahdollisuutta saada aikaan synergioita ja saada aikaan sellainen lausunto, joka saa taakseen tuen ja jota voidaan myös sitten joka voidaan ottaa täysimääräisesti huomioon. Mitä selkeämpi näkemys meillä on, sitä suurempi painoarvokin sillä sitten on. Thank you. Kiitoksia. Tarkistusten jätön määräaika on 22. päivä tätä kuuta kello 12. Ja täällä valiokunnassa sitten lausunto hyväksytään 28. toukokuuta. Sitten siirrytään kohtaan 11. Ja tämä on ensimmäinen ajatusten vaihto edustaja Egean mietinnöstä neuvoston päätöksestä koskien jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoja ja annan sitten puheenvuoron esittelijälle ensimmäisenä. Kiitoksia paljon jälleen kerran niin ensinnäkin halusin kiittää kaikkia jäsen, anteeksi varjoesittelijöitä, jotka ovat osallistuneet tämän työn eteenpäin viemiseen ja antaneet siihen oman panoksensa. Kun tapasin jokaista heistä, niin pää ajatuksenani oli keskittyä siihen, että löydettäisiin yhtenäinen visio siinä määrin kuin se olisi mahdollista siitä, mitkä voisivat olla ne neuvot, joita neuvoston pitäisi antaa jäsenvaltioille. No miksi näin? Siksi, että käynnistin tämän asiakirjan analyysin palaten vuoteen 2010 aikaisempaan asiakirjaan, joka oli silloin julkaistu siitä, julkaistu ja katsoin, kuinka se oli jäsennelty ja, katsoin, et, ja huomasin, että vaikutus oli ollut minimaalinen. Ja sitten ajatuksena oli, että 2010 annettiin selkeät tavoitteet, niin tällä kertaa sitten näitä tavoitteita ei ollutkaan siis tavoitteita ei asiakirjasta löytynyt. Ja tämä minun mielestäni on sellainen asia, jo, jota täytyy kyllä tarkkaan miettiä. Ja sitten yritin ottaa nämä tavoitteet sinne uudestaan mukaan. Joku sanoi minulle, että No, koska 2020 strategia pitäisi uudelleen tarkastella, niin se on pidettävä mielessä, mutta eipä, eipä unohdeta, että, että myöskin kansalaisia asiasta on kuultu. Kansalaiset antoivat aivan selkeät viitteensä siitä ja ajatuksen siitä, mitkä näiden, tämän strategian tavoitteet tulisivat olla. Ja havaittiin sitten, että monet näistä tavoitteista olivat jääneet saavuttamatta, mutta kuitenkaan se ei tarkoita sitä, että niitä pitäisi muuttaa. Niitä tavoitteita pitäisi muuttaa, jotta ne saavutettaisiin. Sen sijaan pitäisi tehdä enemmän ja paremmin. Ja niitä yritin analysoida hieman tarkemmin työllisyystilannetta ja työttömyystilannetta sallittaneen tällaisen hieman teenäisen termin käyttö. Eli yritin saada aikaiseksi sellaisen kokonaisnäkymän siitä, että katsottaisiin, mikä työttömyystilanne on eri maissa, ja erothan ovat suuria, samoin kuin köyhyyserot. Erot. On totta, että monissa maissa on vahva köyhyysriski, eli jo, ja jotkut maat ovat sitten paremmin suojautuneita tätä ongelmaa vastaan. Eli näissä valtioissa. Ja sitten on myöskin maita, joissa ei ole enää köyhyysriskiä, vaan todellisen absoluuttisen köyhyyden riski. Eli en yrittänyt tarkastella näitä asioita ikään kuin altavastajan asemasta ja lyödyn asemasta, vaan yritin tarkastella tätä tilannetta ikään kuin tilaisuutena ja lähtökohtana toiminnalle. Sitten myöskin verotukseen liittyen toteaisin, että olen täysin samaa mieltä siitä, että verotusta siirrettäisiin työn verottamista muihin verotuksen muotoihin, jotka ovat vähemmän raskauttavia, vähemmän taakoittavia työntekijälle. Ja mitä tällaiset verotuksen muodot, jotka olisivat vähengen vahingollisia, voisivat olla? Tämä ei tarkoita tai siis tämä tarkoittaisi sitä, että jäsenvaltioille voitaisiin antaa osviittaa siitä, että, että minkälaisiin, minkälaisiin seikkoihin voitaisiin verotuksella äh, puuttua ja mistä verotuloja saada. Ja sitten lisäksi viittaisin pk-yritysten ja mikroyritysten asemaan vihreään työhön, sukupuolten väliseen tasa-arvoon. No, tämä oli hieman, hieman hämmentävää ja, ja huolestuttavaakin tarkasteltavaa, kun katsoin 2010 vuoden suuntaviivoja, niin siellä mainittiin tietyt sosiaaliset luokat, kategoriat ja tietyt sektorit. Mutta tässä tässä nykyisessä versiossa taas on kaikki esitetty paljon epämääräisemmin. Eli ajatellaan, nä, näyttää siltä, että kun, kun tiettyjä tavoitteita ei olla saavutettu, niin pitäisi ajatella, että vielä on paljon työtä tehtävää, tehtävänä ja työtä voidaan tehdä paremmin. Vaikkapa nyt sukupuolten tasa-arvon alalla. Jäsenvaltioiden rooli täytyy tunnustaa, mutta täytyy olla selvää, että me täällä Euroopassa edustamme kansalaisia ja kansalaisten suojelun tahto ja sosiaalisen suojelun tahto täytyy olla täällä ja sen täytyy olla sellaista, joka todella tuo tuloksia. Ja aikaisemmin en maininnut tätä, pyydän anteeksi, mutta se on syytä ottaa nyt tässä esille. Nimittäin huomasimme, että käännöksissä tai tarkistusten käännöksissä muille kielille ei olla aina onnistuttu ihan tarkasti välittämään haluamaamme tarkoitusta ja sihteeristö on jo luvannut korjata asian. Ja siellä, missä korjauksia tulee, niin pyytäisin teitä kiinnittämään niihin tarkkaa huomiota. Ja tietenkin sitten se viimeisin versio on se, joka on se luotettavin ja oikein versio. No tässä on hirveän paljon asioita. Se, mitä, mikä minulle oli äärimmäisen tärkeää, perustavanlaatuisen tärkeää, on se, että työvaliokunta kunnalla on ehkä sellainen visio, joka heijastelee parhaiten tai ainakin eh, hyvin vahvasti kansalaistemme tarpeita ja visioita. Ja siitä meidän mielestämme täytyisi lähteä liikkeelle. Ei ole tärkeää, että kenen nimissä tämä asiakirja on julkaistu, mutta me, meidän valiokuntana täytyy antaa sellaisia ajatuksia, jotka eivät jää jonnekin Ö-mappiin, jonnekin suljettuun laatikkoon, vaan tärkeää olisi, että komissio ottaisi selkeästi huomioon meidän näkökantamme, koska tämä on ehkä ensimmäinen komission asiakirja, josta puuttuu todellinen visio ja asiakirja, johon me voimme tuoda sitä visiota. Ja meidän täytyy tämä tehdä, koska me olemme täällä suojaamassa kansalaisten etuja. Kiitoksia. Thank you, Mr. Bach. Kiitoksia. Ja sitten EPP-ryhmän varjoesittelijä edustaja Bach. <clears throat> Kiitoksia. Ensinnäkin kiitoksia tästä tehdystä työstä ja myöskin siitä, että otitte jo etukäteen yhteyttä varjoesittelijöihin – Suurin piirtein en ole tyytymätön komission ehdotukseen. Siinä on otettu mukaan kaikki tärkeät alat, liikkuvuus, työttömyys, koulutus, tutkimusten tunnistaminen, vähimmäispalkka ja työmarkkinaosapuolten tärkeä merkitys, sukupuolten tasa-arvo, köyhyyden torjunta ja niin edelleen. Pidän hyvänä myöskin tätä lähestymistapaa. Mielestäni on tärkeää, että työn verotusta vähennetään. Ja täytyy tietysti miettiä tähän liittyen, miten tätä verotusta sitten muutetaan. Siitähän on erilaisia ehdotuksia. Esimerkiksi enemmän verotetaan pääomaa, kulutusta, ympäristörasikuormitusta, eli tässä on eri vaihtoehtoja. Optimistisesti katson, että parlamenttina meidän pitää tutustua tiettyihin asioihin tarkemmin. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys on tärkeä kysymys ja viime kuukausina ja vuosina erityisesti nuorisotyöttömyydestä on puhuttu paljon. Ja se tietysti on tärkeä aihe, mutta myöskin pitkäaikaistyöttömyys ei saa unohtua. Byrokratian purkaminen on tärkeää erityisesti PK-yritysten osalta ja työllisyyden edist- äh, liikkuvuuden edistäminen on tärkeää ja EURES-verkoston uudistaminen on tästä hyvä esimerkki. Ja sitten koulutuksesta työmarkkinoille. Jäsenvaltioiden pitää parantaa tätä koulutusjärjestelmää, pitää mukauttaa paremmin työelämään, erityisesti mitä tulee vihreisiin työpaikkoihin, mutta myöskin terveydenhuollossa, uuden teknologian alalla ja digitalisoinnin alalla. Ja nämä uudet prioriteetit ovat mielestäni hyviä, mutta katson kuitenkin, että tavoitteet, joista esittelikin puhui, eli 2020-strategian tavoitteita ei saa laiminlyödä. Ja me olemme vielä kaukana näistä tavoitteista, erityisesti mitä tulee köyhyyden torjuntaan. Tätä strategiaa ei saa unohtaa, vaan päinvastoin. Eli nämä kolme pilaria Eli investoinnit, rakenneuudistukset ja vastuullinen talouspolitiikka, nämä kolme pilaria täytyy muistaa, jotta päästään 2020 strategian tavoitteisiin. Minusta on tärkeää, että me teemme rakentavaa yhteistyötä näissä kysymyksissä, jotta saamme nopeasti aikaan kompromisseja. Nopeus tässä asiassa on tärkeää, jotta neuvoston kanta, siis anteeksi parlamentin kanta, voidaan toimittaa nopeasti neuvostoon. Muuten tässä on se vaara, että neuvosto ei ota kantamme ollenkaan huomioon, mikäli emme nyt riittävän pikaisesti reagoi. Ja esittelijä on samaa mieltä siitä, että emme halua laatia mitään toivelistaa, vaan täsmällisiä ja konkreettisia ehdotuksia. Kiitos. Thank you, uh, Maria Haur. Kiitoksia. Ja sitten Maria Haur-Rodriguez sosiaalidemokraateista. Chair, uh, I'd like first of all... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin uh, suhtautua myönteisesti tähän esittelijän tekemään työhön liittyen näihin suuntaviivoihin. Niiden täytyy heijastella nykyongelmia, joita joudumme kohtaamaan. Näin on, kun pureudumme pitkäaikaistyöttömyyteen ja siksi tuemme ponnistuksia siinä, että uudistamme työmarkkinoita, ja kannustamme ihmisiä löytämään uusia työpaikkoja. Ja sitten jäämme erityisen huolen aiheen siitä, että köyhyys on lisääntynyt ja myös toimme sitä, että taattaisiin vähimmäistulojärjestelyt. Tämän lisäksi kuitenkin ryhmämme aikoo tehdä parannusehdotuksia, eli seuraavat ehdotukset. Ensinnäkin tarvitaan selkeä yhteys työllisyyssuuntaviivojen ja Eurooppa 2020 strategian välille. Näin EPPn puhuja ja esittelijä jo sanoivatkin, eli tästä olemme yhtä mieltä. Meillä on nyt suuntaviivat, ne ovat perusopimuksen väline, joiden kautta voidaan parantaa Eurooppa 2020 strategian täytäntöönpanoa. Strategiaa ollaan päivittämässä ja suuntaviivat ovat päivitystyön ensimmäinen askel. Ja tämän vuoksi me kannatamme sitä, että näissä työllisyyssuuntaviivoissa viitataan selkeästi näihin Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Työ, työllisyys ja köyhyys ja koulutustavoitteisiin. Ja tämän lisäksi haluaisimme ehdottaa sitä, että tähän lisättäisiin erityistavoite, joka koskee nuorisotyöttömyyttä, kun otetaan huomioon, kuinka merkittävästä ongelmasta tässä Euroopassa on kyse. Toiseksi haluaisimme puuttua mahdollisiin riskeihin siinä, että sosiaali- ja työmarkkinastandardeja poljettaisiin alaspäin. Tällainen riski on olemassa, emmekä voi sitä hyväksyä. Ja siksi aiomme esittää monenlaista hienosäätöä näihin suuntaviivoihin, jotta voidaan varmistaa se, että työlainsäädännön ja sosiaalilainsäädännön standardeja ei hilata alaspäin. Ja kolmas huolenaiheemme koskee eläkkeitä. On hyvin selvää, että jos halutaan taata eläkejärjestelmien kestävyys, ensimmäisenä on lisättävä työ, työllisyysastetta. Tämä on paras keino varmistaa se, että järjestelmät todella ovat kestävällä pohjalla ja toimivat. iän odotteen, elinajan ja eläkkeiden välille on tietysti luotava tietty linkki. Tärkeintä on se suhde, joka sosiaaliturvamaksuilla ja elinjällä on. Eli tämä on sellainen hietosäätö, jota järjestelmään tarvitaan. Eli tässäkin pitää katsoa sitä keskeistä asiaa, että kuinka voidaan varmistaa pitkällä aikavälillä eläkejärjestelmiemme kestävyys. Ja tämä pitäisi näistä suuntaviivoista tulla selväksi. Kiitos. Kiitoksia sitten ECRltä. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja też chciałem podziękować pani sprawozdawcy. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijäämme siitä, että että hän antoi meille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia aiheesta niin varhaisessa vaiheessa jo. Minulle tämä oli kovin mielenkiintoinen kokemus. Nimittäin vaikka tulemme eri maista ja toisinaan edustamme eri poliittisia kantoja, niin meillä on sosiaalisista ja taloudellisista kysymyksistä ja tilanteesta Euroopassa kuitenkin hyvin yhtenevät mielipiteet. Uskon, että olemme ohittaneet ne ajat, kun talous nähtiin pelkästään rahoitus- ja finanssiasiana. Sosiaalisista näkökohdista on tulossa yhä tärkeämpiä ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen taistelu on yhä tärkeämpää. Ja tärkeät päätökset ja Euroopan kehitys ja sitä koskevat päätökset tapahtuvat jäsenvaltioiden välillä ja täällä Euroopan tasolla. Uskon, että löydämme yhteisiä ratkaisuja ja pidän erityisesti siitä, että esittelijämme on korostanut, kuinka välttämätöntä on tukea yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä ja jotakin sellaista, mihin viittasit, nimittäin verotus monissa maissa kohdistuu työhön. Ja se on todellakin este sosiaaliselle osallistamiselle ja työmarkkinoiden kehittämiselle. Nimenomaiset ehdotuksesi esimerkiksi liittyen siihen, että voitaisiin antaa osviittaa siitä, mistä suunnasta ratkaisua voitaisiin lähteä etsimään, ovat todella hyödyllisiä. On totta niin tämän asiakirjan kohdalla kuin monien muidenkin, kuten puheenvuorossa mainitsit, että meidän pitäisi aina muistaa Euroopan eri maiden taloudellisen, taloudellisten tilanteiden moninaisuus. Tilanne eri maissa on erilainen myös siitä syystä, että jäsenvaltioiden väliset taloudet ovat toisiinsa liitoksissa ja koordinoinnissa pitäisi aina ottaa huomioon, että tämä moninaisuus ja nämä erot ovat erilaisia eri maissa. Esimerkiksi työmarkkinoiden, eh, e-, elinolojen, elintason, työmarkkinalainsäädännön ja niin edelleen suhteen. Nämä pitäisi pitää mielessä. Usein sosiaalinen polkumyynti mainitaan ilmiönä, mutta se ei kuitenkaan heijastele kaikkien maiden tilannetta. Yleisesti ottaen siis meillä on paljon keskusteltavaa ja olen varma siitä, että me saamme kompromissin aikaiseksi näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä. Kiitos. Thank you, Madam. Kiitoksia. Ja sitten Aldelta, edustaja Weber. Very much, Chair. First of... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kiittää esittelijää hänen näkemyksistään siitä, miten käsitellään tätä tärkeää asiaa. Hän on ollut avoin ja valmis tekemään työtä muiden varjoesittelijöiden kanssa. Eli meillä on nyt sitten mietintö, joka heijastelee koko parlamentin kantaa. Meitä kuullaan näissä asioissa – ja aikaisempien kokemusten perusteella voisin sanoa, etten ole kovin optimistinen sen suhteen, kuinka paljon pystymme vaikuttamaan tällä hetkellä neuvoston päätöksiin. Kuitenkin on tärkeää tämän mietinnön kautta ja työllisyyden suuntavivojen kautta lähettää viesti siitä, mikä on parlamentin näkemys. Tämä viesti sitten otetaan myöhemmin huomioon myöskin. Ja on itsestään selvää, että on selvä yhteys työllisyyden suuntaviivojen ja 2020 strategian välillä. Ja tästä syystä haluamme keskittyä tämän strategian uudistamiseen. Olemme samaa mieltä monista asioista, joita esittelijä on tuonut esille ja tuemme niitä – Meidän pitää tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mikroyrityksiä. Me tuemme perheyrityksiä. Meistä on tärkeää puuttua niiden tilanteeseen, jotka ovat olleet pitkään työttöminä. Ja samanaikaisesti haluamme korostaa tiettyjä seikkoja, jotka mielestämme ovat keskeisiä. komission raportissa käy ilmi, ja komission pitäisi useammin julkistaa tällaisia raportteja, joista saadaan selkeämpi käsitys siitä, mitä talous ja työmarkkinat tarvitsevat. On selvää, että korkeaan koulutusta vaativat työpaikat ovat nyt trendi, ja meidän täytyy niihin investoida ihmisiin, koulutukseen, uudelleenkoulutukseen, jotta tavoitteet saavutetaan mutta samanaikaisesti vähän koulutusta vaativia työpaikkoja on edelleen Euroopassa, eikä meidän pidä unohtaa ihmisiä, jotka tekevät näitä töitä. Sitten yksi asia, jota haluaisin korostaa, on EUn yhteiset työmarkkinat, jos nyt sanotaan näin, koska EUn sisäinen liikkuvuus on todellisuutta, ja kun katsotaan talouden tarpeita, niin maiden rajat eivät ole samoja kuin aikaisemmin, ja meidän tulisi katsoa, millaisia tarpeita Euroopan taloudessa on, ja valmistaa ihmisiä ottamaan vastaan töitä myöskin muista osista Eurooppaa. Siksi olemme ehdottaneet, että kun komissio tekee suosituksia jäsenvaltioille, silloin pitäisi ottaa huomioon myöskin naapurimaat ja myöskin maat, joissa tiedämme olevan paljon työperäistä maahanmuuttoa. Eli me voimme aina mukautua siihen, mitä markkinat ja talous tarvitsevat. Ja sitten sosiaalituki, haavoittuvat ryhmät täytyy ottaa huomioon ja erityishuomiota pitää antaa lapsille, jotka ovat köyhyysriskissä. Lapset, joiden vanhemmat ovat olleet pitkään työttöminä koska jos me emme investoi oikein näihin lapsiin, niin he jatkavat sitten tätä niin sanottua perheen perinnettä eli työttömyyttä ja se johtaa suurin ongelmiin. Mutta me kaikki varmasti teemme hyvää yhteistyötä tämän mietinnön osalta. Kiitos. Kiitoksia Gue NGLstä. Ei taida olla ketään paikalla. Ei, joten sitten siirrymme edustaja Lambertin, jo, Lambertin joka edustaa vihreitä. President, um, yeah. Kiitos puheenjohtaja. Edustan Tatjana Sanokaa varjoesittelijämme tänään. Me toivotamme tämän mietinnön tervetulleeksi. Siinä mennään todella oikeaan suuntaan ja arvostamme kovasti painopisteitä, joita tässä on esimerkiksi köyhyyden osalta – Kuten useat puhujat jo totesivat, emme ole tässä yhteislainsäätäjä, vaan meitä ainoastaan kuullaan. Ja tässäkin tapauksessa meitä pyydettiin toimimaan tässä nopeasti. Aina näin on, vaikka tässä toivoimme, että uuden komission myötä meitä olisi voitu kuulla hieman aikaisemmassa vaiheessa. Eli kaikkein kaikkiaan me olemme tyytyväisiä tähän mietintöön. Siinä pureudutaan monin ongelmiin, joita komission ehdotuksessa on. Se on aika pehmeä, eikä välttämättä kiinnitä huomiota kaikkein kiireellisimpiin ongelmiin. Mekin kuitenkin jätämme jotakin tarkistuksia, jotta voidaan käsitellä vielä muita kysymyksiä. Työntekijöiden köyhyys on toinen asia, johon on kiinnitettävä lisää huomiota. On sellaisia työpaikkoja, joista ei saa kylliksi palkkaa ja työpaikasta huolimatta riippuvainen tuista. Sitten verotuksen suunnan muuttaminen, tästä olemme yhtä mieltä, mutta on tärkeää saada aikaan lisää investointeja, jotta saadaan luotua työpaikkoja. Monet puhuivat sosiaalituista, sosiaaliturvasta. Sosiaaliturvaa pitää katsoa ylipäätään, koska sillä voidaan taata siirtymää mallista toiseen. Jos ihmiset vaihtavat työpaikkaa, menettävät työpaikkansa tai ottavat vastaan lyhytaikaisen työpaikan. On katsottava heidän tilannettaan. Ja sitten äh, syrjinnän vastaiset toimet työllistymisessä on aivan liikaa ihmisiä, jotka eivät voi käyttää syrjimisen takia kapasiteettiaan. Ja tämä on asia, johon haluamme myös puuttua. Thank you. Kiitokset. Olisiko vielä joku muu, joka haluaisi käyttää puheenvuoron tästä aiheesta? Ei joten siirrymme komission pakeille. Komission edustaja taitaa olla paikalla. Herra Jute, työllisyyspääosastosta. Kiitos. Me haluaisimme kiittää esittelijää varjoesittelijöitä hänen tekemästään työstä ja näistä tärkeistä ja merkittävistä ajatuksista, jotka täällä on esitetty. Pistämme ne korvan taakse. Kiitoksia sitten vielä viimeiset sanat rouva AJLtä. Per tutti i contributi. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Meillä on ollut kokouksia ja sitten saat, toimitatte vielä tarkistuksia, jotka tietysti otan huomioon. Mahdollisimman nopeasti yritän tehdä niistä sellaisia, että kaikki voivat ne hyväksyä. Haluan kiittää niitä, jotka kiinnittivät huomiota pitkäaikaistyöttömyyteen. Täytyy muistaa, että tämänhetkinen tavoite tällä kaudella on taattu, eli tämä on yksi tavoitteistamme, eli meidän täytyy päästä eroon tästä suuresta ongelmasta. Ja me voimme hyödyntää myöskin näitä tekstejä ja ottaa se huomioon työssämme. Seuraavissa kokouksissa varjoesittelyiden kanssa voimme syventää tätä keskustelua ja saada aikaan asiakirja, joka heijastelee työtämme ja niitä, joita me edustamme täällä toimielimissä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. sen jättämismäärä aikaan 22. päivä tätä kuuta kello 12 ja 28 toukokuuta tarkistukset käsitellään ja sitten valiokunnassa hyväksyntä 16. kesäkuuta. Siirrymme sitten asiakohtaan 12. Kyseessä on ensimmäinen ajatusten vaihto, keskustelu työasiakirjasta koskien täytäntöönpalo, panoraporttia, arviointia ja toteutusta koskien eurooppalaista aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teema vuotta 2012. Annan puheenvuoron ensimmäiseksi herra Kukanille, joka on tässä, joka ei olekaan täällä, eikä näyttäisi olevan sijaistakaan, joten annan puheenvuoron varjoesittelijälle sosiaalidemokraattien ryhmästä edustaja Blinkivičiuta. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, iš tikrųjų. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää tästä työasiakirjasta, joka on jatko keskusteluillemme varmasti hyvä pohja täällä valiokunnassa. ja myös mietinnölle. Haluaisin kiinnittää huomiota joihinkin näkökohtiin. Mielestäni ei riitä, e, riitä että ainoastaan arvioimme tuota teema vuotta, vaan meidän täytyy keskustella ennen kaikkea siitä, että jatketaan tätä politiikkaa oikealla tavalla ja siitä, minkälaisia päätöksiä meidän on tämän politiikan tiimoilta tehtävä. On tervetullutta, että tämä, tätä teemavuotta on arvioitu hyvällä tavalla ja oikein. Erityisesti kun otetaan huomioon, että määrärahat tälle vuonna 2012 teemavuodelle olivat pienemmät kuin aikaisempina vuosina. Tällainen teemavuosi voi toimia eri aloilla ponnahduslautana jatkotoimille. Voidaan lähteä eri, erilaisiin solidaarisuutta ja muita koskeviin toimiin eri aloilla. Tulevaisuuden näkymien nimissä on todettava, että Euroopan vanheminen on tosiasia ja siksi meidän on pyrittävä siihen, että mahdollisimman monet ihmiset toimivat aktiivisesti, vaikka ovatkin ikääntyviä. Ja meidän on politiikoissamme käsiteltävä näitä kysymyksiä. Meidän on äh, luotava näitä toimia koskevaa pohjaa tulevaisuudelle. Ja meidän on puhuttava vanhempien ikääntyvien ihmisten rooli, roolista työmarkkinoilla. Meidän on tehostettava keskustelua myös siitä, että joudumme kohtaamaan työttömyyttä tietyissä ikäluokissa. Ihmiset joutuvat kouluttautumaan uudelleen, joutuvat mukautumaan uusiin työolosuhteisiin ja oloihin. Ja tässä tarvitaan tehokkaampia toimia myös työnantajien suuntaan niin, että heitä kannustetaan siihen, että he lähtevät investoimaan ikäihmisiin ja heidän tulevaisuuteensa. No, tässä asiakirjassa todetaan kuitenkin, että osa tavoitteista, joita vuonna 2012 asetettiin, eivät toteutuneet. Eri tapahtumiin tuona teemavuonna osallistui paljon henkilöitä, mutta yli pääsen puolen sellaisia, jotka olisivat joka tapauksessa työstäneet näitä kysymyksiä. Meidän täytyy nyt lähteä laajentamaan näitä toimia, jotta saamme aikaan lisäarvoa. Koska nyt edessämme on tilanne, jossa olemme saaneet tietyt kumppanit mukaan toimintaan, mutta meidän täytyy hieman laajentaa reviiriämme. Ja on puhuttava kestävyydestä tällä alalla. Eritä, että viitataan ainoastaan eläkejärjestelmiin, vaan myös terveydenhoitojärjestelmään. Esittelijä puhuu tästä äh, asiakirjassaan, mutta haluan kuitenkin tämän tuoda esiin. 2004 olemme olleet tilanteessa, siis tuolloin EU-hun liittyy paljon uusia jäsenvaltioita ja Liettuassa omassa maassani tämän vuosikymmenen aikana – olemme kokeneet ongelman siitä, että monet koulutetut nuoret ja muutkin ovat lähteneet muihin jäsenvaltioihin. Ja tämä taas lisää painetta, joka kohdistuu sosiaaliturvajärjestelmiimme, koska erityisesti aktiiviset, hyvin koulutetut nuoret lähtevät pois maasta, eivät ne, jotka nostavat sosiaalitukia. Ja nämä ihmiset voisivat vaikuttaa siihen, että järjestelmistämme tulisi kestäviä. On myös investoitava koulutusjärjestelmään, terveydenhuoltoon, sairauksien ennaltaehkäisemiseen ja erilaisiin sosiaalialan palveluihin – niin, että ne ovat paremmin saatavilla. Ja meidän on toimittava niin, että infrastruktuuri, joka käytettävissä on, soveltuu entistä paremmin myös ikäihmisille. Teemme ehdotuksia vielä tekstin parantamiseksi. Kiitoksia. Yes, uh, thank you very, very much. I, I... Niin, paljon kiitoksia. Haluaisin nyt pyytää herra Kukania pitämään esittelypuheenvuoron, johdantopuheenvuoron tämän esittelijänä. Kuulimme jo ensimmäistä varjoesittelijää, koska olemme edellä aikataulustamme. Mutta nyt olisi sinun vuorosi, joten ole hyvä. Thank you very much, Madam Chair, colleagues. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on suuri ilo minulle, kun saan esitellä tätä 2012 eurooppalaista teemavuotta koskevaa toteutus tuloksellisuus- ja arviointiraporttia. Kyseessä, kyseessähän oli aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus. Tämä on minun ensimmäinen kauteni niin tässä valiokunnassa ja sen takia tämä on äärimmäisen tärkeä aihe minulle, koska kuten naamasta näkyy, niin minä olen aktiivinen ikääntyjä, enkä minä halua olla pelkästään aktiivinen ikääntyjä, vaan menestynyt aktiivinen ikääntyjä ja tämä on päätavoitteeni täällä valiokuntatyöskentelyssäni. Tämän mietintöni keskiössä on 2012 vuonna käynnistettyjen hankkeiden arvioiminen. Katson kuitenkin, että on välttämätöntä käyttää tilaisuutta hyväkseni, ei pelkästään katsoakseni taaksepäin, vaan jatkaakseni keskustelua eteenpäin ja myöskin katsoa tulevaisuuteen. Ja sen takia keskityn myöskin suosituksiin siitä, kuinka pitäisi edetä. Syytähän on aivan yksinkertainen. Me täällä Euroopassa elämme pidempään ja meillä on vähemmän lapsia kuin ennen. Hyvä Euroopan mantereemme, vanha mantereemme on kokemassa ennen kuulumatonta, kokee ennen kuulumatonta väestörakenteen muutosta ja se vaikuttaa eläkejärjestelmiimme, talousjärjestelmäämme ja sukupolvien väliseen vuoropuheluun. Ja tämä alkaa jo näkyä nyt. Vuonna 2015 aina vuoteen 2030 tilanne on se, että ne, jotka syntyivät vauvabuumissa toisen maailman sodan jälkeen, alkavat eläköityä tuona aikana. Eli meillä on edessämme se tilanne, että niin itse asiassa 2010 oli neljä työntekijää yhtä eläkkeensaajaa kohti vuonna 2060 so the situation is really going to... meillä tulee olemaan kaksi työntekijää kahta eläköitynyttä kohden, eli tilanne on muuttumassa valtavalla tavalla. Ja sen takia aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus on merkittävä aihe ja vaatii meidän jakamattoman huomiomme. Se on sellainen aihe, joka, johon joka tuo yhteen sosiaalipolitiikan, työllisyyspolitiikan, teknologisen kehityksen ja työllisyyspolitiikan yhteen. Euroopan manner ei pelkästään ikäänny, vaan siellä näkyy yhä enemmän alueellisia ja valtioiden välisiä eroja. Ja joissakin tapauksissa erot ovat aivan dramaattisen suuria. Eurooppalainen teemavuosi 2012 laadittiin seuraavat tavoitteet mielessä. Ensinnäkin piti lisätä tietoisuutta aktiivisen ikääntymisen arvosta, stimuloida keskustelua, luoda eurooppalainen verkosto ja edistää sellaisia toimia, jotka ehkäisisivät stereotyyppejä, ikäsyrjintää ja jotka poistaisivat esteitä. No minkälaisia tuloksia saavutettiin? Ensinnäkin tämä aihe asetettiin vakaasti jäsenvaltioiden työlistalle ja parhaita tuloksia saavutettiin valistamisessa, tietoisuuden kohottamisessa EUn tasolla ja myöskin kansallisten tapahtumien kautta. Aktiivisen ikääntymisen indeksi perustettiin ja myöskin pääsuuntaviivat koskien aktiivista ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Ja sitten erityisaloitteet esimerkiksi mm, ö, Active Aging at School saavutti suosiota. Poliittista dialogia, tai Generations at School, anteeksi. Poliittinen dialogi vilkastui, mutta uusien verkostoiden luominen ei ollut niin menestyksekästä sosiaalisten tai työmarkkinaosapuolten olo ei ollut kovinkaan yhtenäistä kaikkialla ja yksityissektori ei lähtenyt aina aktiivisesti mukaan. Teemavuosi auttoi kyllä jäsenvaltioiden politiikkaa tuolla alalla ja stimuloi hyviä, hyvien käytänteiden vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Teemavuoden arvo näkyy siinä, että volyymiprosessit, tavoitteet, innovaatiot ja oppimisvaikutukset ovat nähtävissä selkeästi ja sillä on pystytty edistämään aktiivista ikääntymistä jäsenvaltioissa ja vahvistamaan mm, sidosryhmien mukanaoloa ja sitoutumista asiaan. vuosi 2012 saavutukset ovat kuitenkin pidemmälle ulottuvia ja ainakin jotkut niistä pysyvät voimassa paljon pidemmän aikaa. Hyvät kollegat, on nyt aika nähdä ikääntyvä väestömme, väestömme mahdollisuutena eikä enää taakkana. Ja suositukseni ovat hyvin kohdennettuja ja tarkkoja ja keskittyvät neljään perusasiaan. Ensinnäkin pidetään vauhti, vauhtia yllä. Projektit vaativat täytäntöönpanoa ja seurantaa ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista. Ja tässä mielessä eurooppalainen teemavuosi on käynnistänyt joitakin hyviä aloitteita ja meidän täytyy varmistaa, että niitä jatketaan, niiden kehitystä jatketaan ja että verkostoiden välinen yhteydenpito jatkuu. Haluaisin vahvistaa, että koordinaatio kolmiot politiikan tekijöiden, joko kansallisella tai EU-tasolla, ja kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin välillä pitäisi saada tehokkaammaksi. Niin, että saataisiin yhteen poliitikot, kansalaisjärjestöiden edustajat, ikääntyneet kansalaiset ja terveys- ja teknologia-ammattilaiset yhteen. Toiseksi pitäisi kehittää tätä hopeataloutta. Ajatus on siinä, että tehostetaan ja tuetaan sellaista taloutta, joka ottaa huomioon ikääntyneen väestön tarpeet. Tämän luo taloudellisia mahdollisuuksia julkisista tarpeista käsiin ja ikääntyneen väestön tarpeet huomioon ottaen luoden palveluita väestölle, joka on yli 50-vuotiaasta iältään. Ja tässä keskitytään kasvuun kaupallisella sektorilla, sosiaali- ja terveyssektorilla ja myöskin tutkimus- ja kehitysalalla. Kolmanneksi on keskityttävä aktiivisen ikääntymisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Ja siinä pitäisi keskittyä siihen, että ikääntyneet henkilöt pidetään täysivaltaisina ö, osallistujina yhteiskuntaamme tukemalla heidän päivittäistä elämäänsä. Nuoremmat ö, Sukupolvet pitäisi altistaa vanhempien sukupolvien kohtaamiselle ja kaikenlaista vaihtoa heidän välillään pitäisi rohkaista. Tässä pitäisi ottaa huomioon myöskin elinikäinen oppiminen, joka pitkällä aikavälillä myötä vaikuttaa siihen, että vanhemmalla sukupolvella on paremmat työllistymismahdollisuudet. Ja sitten neljänneksi on taisteltava ikäsyrjintää ja stereotypioita vastaan. Ja viimeisenä, eikä missään nimessä vähimmäisenä on todettava, että jos ikärakenteen muutosta halutaan hallita tehokkaasti, niin meidän täytyy taistella kaikenlaista ikäsyrjän muotoja vastaan. Enkä puhu tässä pelkästään pääsystä työmarkkinoille ja työmarkkinoista yleensä, vaan siitä, että vanhen, vanhojen oikeuksia on suojattava. Vanhemmat yhteiskunnan jäsenet ovat haavoittuvaisempia ja hyväksikäytölle alttiimpia ja sen takia he tarvitsevat erityishuomiota. Ja haluaisin siteerata vielä lopuksi 2012 eurooppalaisen teemavuoden julistusta. Ikä, aktiivinen ikääntyminen tarkoittaa vanhenemista terveenä ja täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä kokien työelämässään täyttymystä, riippumattomuutta arkielämässä ja enemmän osallistuvina, osa, osta, enemmän osallistuvuutta kansalaisina. Ja lainaus päättyy. Ja minä haluaisin tätä ajatusta edistää keskustelussa kysymällä, mitä voitaisiin tehdä sen työn jatkamiseksi, joka aloitettiin vuonna 2012. Hyvät kollegat, odotan innolla kommenttejanne ja ajatuksianne jo tässä varhaisessa vaiheessa tämän mietinnön laatimisprosessia, koska kyseessähän on vasta työasiakirja. Haluaisin myöskin kutsua keskusteluun mukaan interryhmän jäsenet, jotka käsittelevät aktiivista ikä, ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Paljon kiitoksia. Thank you and your... Kiitos paljon ja osut todella naulan kantaan, kun todeat, että ihmiset ovat aktiivisia silloin, kun he ikääntyvät tänä, ikääntyvät tänä päivänä. Kuulin tässä, että on 67-vuotias nainen, joka pyrkii USAn presidentiksi. Hänestä hän saattaisi tulla yksi esimerkki siitä, että vanhuus tänä päivänä ei ole sama asia kuin kymmeniä vuosia sitten. Sitten annan seuraavalle varjoesittelijälle puheenvuoron herra Kraspajenski. E, ja pełni mm, podzielam zdanie pana... Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Hän sanoi, että nämä aiheet ovat tärkeitä. Poliittisessa ryhmässämme oli työryhmä, jossa käsitellään demografisia kysymyksiä – suhteita sukupolvien välillä ja ikääntyvää yhteiskuntaa Euroopassa. Mutta suoraan sanottuna, silloin kun en ollut vielä Euroopan parlamentissa, kun olin vain aktiivinen kansalainen omassa maassani, jäsenvaltiossa, en ole huomannut mitään suurempia eroja vuoden 2012 ja muiden vuosien välillä, kun ajatellaan ikäihmisiä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Ehkä mielenkiintoisia tapahtumia on järjestetty, mutta ovatko ne todella vaikuttaneet yhteiskunnalliseen todellisuuteen? En usko. Viime vuosina on nähty, että monissa maissa eläkeikä on noussut, enkä tiedä onko tämä nyt oikea tie. Te puhuitte tästä naisesta, joka on pyrkimässä Yhdysvaltojen presidentiksi, mutta meillä on myöskin huonoja esimerkkejä ikääntyneiden aktiviteetista. Esimerkiksi Saksassa luin 65-vuotiaasta naisesta, joka odottaa vit- vitosia. Tällaisiakin asioita tapahtuu. EUn täytyy muuttaa asenteita ikääntyneitä kohtaan. Te puhuitte tästä keskeisenä asiana, jos verrataan vaikka EUn jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja, niin ikäsyrjintä on kyllä paljon pahempaa Euroopassa. Sitten kaksi asiaa, jotka eivät ole mukana tässä mietinnössä. Ensimmäinen tuli jo esille, eli ikääntyneiden aktiviteetti ei saa olla mikään pakko, emmekä voi tällä tavalla pyrkiä ratkaisemaan jotain talousongelmia. Ikävä kyllä näin käy usein. Ja hyvin usein biologinen ikä eri maissa, riippuen siitä kuinka kehittyneitä maat ovat, ne ovat täysin eri asioita. Joissain maissa ikääntyneet eivät yhtä helposti saa esimerkiksi terveyspalveluita ikänsä vuoksi. Eli tämä oli ensimmäinen asia. Ja toiseksi ikääntyneiden ihmisten ihmisarvo ja sosiaalinen osallistaminen toteutuu perheelämän kautta. Ja se ei kuitenkaan voi tarkoittaa, että samanaikaisesti yhteiskunnasta erkaannutaan yhä kauemmaksi, kuten aika usein käy kun ajatellaan vaikka markkinoiden kehittymistä ihmisten välillä. No, minulla on paljon muitakin kommentteja, mutta yksi kielellinen asia. Aktiivinen ikääntyminen. En tiedä miltä se kuulostaa englannin kielellä, mutta puolan kielessä se kuulostaa kielihirviöltä. On ihan eri asia, kun puhutaan siitä, että on aktiivinen korkeassa iässä, mutta ei kyse ole aktiivisesta ikääntymisestä. Siis puolan kielellä se ei kuulosta hyvältä. Eli ehkä tätä prosessia pitäisi hidastaa, ehkä meidän pitäisi nuorentua. EUhan on kuuluisa siitä, että se kehittää omituisia kielirakenteita, mutta aktiivinen ikääntyminen puolan kielellä, no Toivottavasti emme nyt niin aktiivisesti sentään ikään nyt tulevaisuudessa. Ja toivotan samaa myöskin esittelijälle. Sitten edustaja Weigl Aldelta, varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Enpä usko, että täältä löytyy ketään parempaa henkilöä, jolle haluaisin uskoa tämän mietinnön, joka koskee politiikkoja ikääntyvää väestöä Euroopassa. Mutta haluaisin reagoida siihen, mitä juuri kuulimme. Itsekään en pidä ajatuksesta, että puhutaan aktiivisesta ikääntymisestä. Passiivinen ikääntyminen sen sijaan olisi paljon parempi, siinä kestäisi hieman pidempään. Mutta enemmän tai myöhemmin tämä tilanne on meillä kaikilla edessämme. Puheenjohtaja meidän todella on syytä keskustella tästä aiheesta ja uskon ja olen varma siitä, että saamme hyvän mietinnön aikaan. Yritin haastaa juuri valitun komission puheenjohtajan, kun hän esitteli ohjelmansa, niin kertomaan jotakin siitä, että tarvitaanko jonkinlainen vastaus tähän tai ikääntymistä käsittelevä strategia. Mutta en ole saanut minkäänlaista vastausta. Ja intavaliokunnan jäsenet ovat myös päättäneet keskustella tästä aiheesta edistääkseen sitä tulevaisuudessa. Näyttää siltä, että useammin kuin edellisellä kaudella keskustelemme aktiivisesta ikääntymisestä, ikääntymisen ongelmasta sinänsä, niin että otetaan huomioon myös taloudellinen ulottuvuus. Kertomuksessa, joka koskee tätä ikääntymisen teemaa, vuotta ja solidarisuutta sukupolven välillä. Havaitsin tiedon, joka mukaan ainoastaan 42 prosenttia eurooppalaisista kiinnostaa ylipäätään ikäihmisten rooli. Mutta monet heistä jo itsekin kuuluvat sitten tuohon sukupolveen. Mutta todennäköisesti ihmiset eivät pidä itseään ikääntyvinä. Todennäköisesti tämä 42 prosenttia on todellisuudessa paljon suurempi luku. Mutta uskon myös, että kun keskustelemme tästä aiheesta, huomaamme, että Euroopan parlamentti joutuu kantamaan laajempaa vastuuta siinä, että luodaan ikääntyvää väestöä koskevia väliaikaisia toimenpiteitä. Ajattelen tässä esimerkiksi sitä, että meidän on taattava järjestelmä, jolla voidaan taata työttömäksi jäävien nuorten ikääntyvien henkilöiden työllistäminen. Tarvitsemme kannustintoimia heidän työllistämisekseen. Ja sitten terveys, standardit, niitä pitäisi harmonisoida kautta EUn. Ja toinen minua kiinnostava kysymys on, voisimmeko ottaa käyttöön yhtenäisiä standardeja. ja voisimmeko jollakin tapaa seurata ja valvoa eläkerahastoja. Monet hallitukset käyttävät eläkerahastoja budjettivajeen täyttämiseen ja tämän asian on kiinnitettävä huomiota. Tämä on todella tärkeä aihe ja siihen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Vielä loppuun Toteaisin pari sanaa siitä, kuinka ikääntyvä väestö voi auttaa muita ikääntyviä. Sloveniassa meillä on tästä esimerkkejä. Meillä on noin 600 vapaaehtoista, jotka huolehtivat noin 150 tuhannesta yli 60-vuotiaasta. Tällä edistetään elinoloja tuon ikää vaiheen jälkeen. Ehkäpä meidän pitäisi tunnustaa paremmin tämä ikäihmisten, toisille ikäihmisille antama tuki ja apu. Ja meidän pitäisi kannustaa myös palkalliseen tukeen. Tätä kautta ihmiset voisivat saada täältä alalta ammatin tai kenties sivutyön. Aikaisemmat teemavuodet tässä ja tuossa asiassa, no kaikkein näkyvin oli kulttuurien välinen ja uskontojen välinen teemavuosi. Ne eivät ole saaneet aikaan mitään varsinaisia merkittäviä tuloksia. Joten toivon, että tämä kyseinen teema vuosi saa aikaan jotakin pysyvää. Ja myönteisiä seurauksia politiikan muotoilulle Euroopassa. Kiitoksia. Sitten Guen, Vihreiden ja EFDDn varjoesittelijät eivät ole paikalla, sikäli kun oikein näin. Tämä tarkoittaa sitä, että yleiskeskustelu voidaan käynnistää ja äh, Rouva Jaskolovic aloittaa. Thank you very much, Madam Chairman. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, ehkäpä voin vastata edustaja demskin kysymykseen. Voisin sanoa, että minä tunnen montakin 20-vuotiaista, joka tuntee olevansa hyvin vanha, ja toisaalta 60- ja 70-vuotiaita, jotka kokevat olevansa nuoria ja näyttävät nuorelta, joten aktiivisuus on hyvin tärkeää, ja tämä nähdään myöskin joidenkin valiokuntamme jäsenten toiminnassa. On tärkeää, että pysytään aktiivisina. Ja vastatakseni siihen, mitä Eduard sanoi, kun hän esitteli tätä mietintöään koskien teema vuotta 2012, joka siis oli sukupolvien välistä solidaarisuutta koskeva myös. Muistan, kuinka iloisina me hyväksyimme tämän ehdotuksen omistaa kyseinen vuosi nuortempien ja vanhempien sukupolvien välisten suhteiden rakentamiseksi. Ja olen nyt innostunut kuulemaan tuon vuoden aikana saavutetut tulokset ja sen työn hedelmät. Mainitsitkin jo joitakin niistä ja olen harmeissani, kun sain kuulla, että noita hedelmiä on aika vähän ja kaikki niistä eivät ole ihan kypsiä myöskään. Joten ehkä meidän pitäisi lisätä tietoisuutta myös nuorten keskuudesta, keskuudessa siitä, että he ovat vastuussa vanhemmistaan ja isovanhemmistaan ja että on tärkeää, että he huolehtivat vanhemmista sukulaisistaan eikä pelkästään lapsistaan. Olin todella iloinen, kun esittelit neljä suosituskohtaasi, erityisesti sen kohdan, jossa kiinnitit huomiotamme seurantaan. Eli kuinka voimme jatkaa siitä, mitä teemavuoden aikana saavutettiin aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden alalla. Mielestäni on, on hyödyllistä myöskin kiinnittää huomiota rakennerahastojen käytön seurantaan jotta nähtäisiin, onko noita rahastoja käytetty todellisuudessa sukupolvien välisen, välisten suhteiden rakentamiseksi. Näiden suhteiden kehittäminen on tärkeää ei pelkästään meidän sukupolvelle, vaan myöskin tuleville sukupolville. Ja uskon myös, että kun katsotaan sosiaalisia investointeja ja sanotaan, että on tärkeää, että investoidaan tälle elämän alueelle, niin meidän pitäisi kiinnittää huomiota niihin toimenpiteisiin tai aloitteisiin, jotka aikaisemmin valitettavasti ennen kriisiä olivat vielä arvokkaita. Esimerkiksi Hollannissa annettiin tukea isovanhemmille, jotka huolehtivat lapsen lapsistaan eläköidyttyään. Nämä ovat sellaisia välineitä, joilla voitaisiin tukea sukupolvien välistä yhteyttä tukemalla näitä ikääntyneempiä sukupolvia. Tällä tavoin autettaisiin heitä pysymään aktiivisina. Sitten meillä on myöskin mentoreita ja tuutoreita vanhempien ihmisten joukossa, jotka, ja he voisivat auttaa nuoria. Mutta toisinaan käy niin, että nämä vanhemmat henkilöt eivät välttämättä keskitykään nuorten auttamiseen ja ohjaamiseen, jotta heistä tulisi seuraajia heidän työssään. Mutta jos näin käy, niin silloin näistä vanhemmista eläkäytyneistä työntekijöistä tulee korvaamattomia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi kyse on mietinnöstä, jossa käsitellään vuotta 2012 ja nyt eletään vuotta 2015. Olen ikävä kyllä samaa mieltä kuin edellinen puhuja, eli nyt ollaan jo vähän jälkijunassa ja hedelmiä ei ole tästä työstä korjattu. Ehkä olen väärin ymmärtänyt ja ehkä voisitte saada minut vakuutuneeksi tämän keskustelun aikana vielä, mutta jos nyt oikein ymmärsin esittelijä, niin minusta tuntuu, että vaikkakin sanotaan, että mitään talousongelmia ei ollut, niin kyse on siitä, että ikääntyneet ihmiset halutaan palauttaa töihin. Jokin aika sitten Ranskassa 80-luvulla eläkkeelle pääsi 65-vuotiaana, siis 80-luvulla, ei se nyt mitään esihistoriaa ole. Ja usein kyseiset henkilöt kuolivat neljän vuoden sisään, joskus jopa vuoden sisällä eläkkeelle jäämisen jälkeen, kuten kävi omalle isälleni. Eli ihmiset palautetaan töihin, se on mielestäni hiukan outoa. Ja esittelijä on ottanut esille neljä avainkysymystä, mutta toivon, että ymmärsin väärin. Ensinnäkin pitää nyt toimia hiukan pedagogisesti. Hän sanoi, että pitää kaikille selittää, että ehkä on tarve laittaa ikäihmiset töihin. Se on mielestäni aika merkillistä. Toiseksi, ja todellakin toivon, että ymmärsin väärin, hän puhui tästä hopeataloudesta. Eli ensinnäkin Euroopassa, jossa väitetään, että ei ole mitään talousongelmia, niin vihdoinkin nyt sitten ikääntyneiden kautta tehdään rahaa. Kolmanneksi, tämä ei riitä. Koska rahaa täytyy tehdä, niin kaikkien täytyy hyötyä siitä. Ja meidän pitää saada nuoret työelämään ne pitää saada mukaan tähän hopeatalouteen. Eli tässä nyt ympyrä on jo kierretty. Ja sitten neljäksi kaiken kukkuraksi, jotta voidaan välttää tämän mietinnön kaatuminen, niin tässä on puhuttu syrjinnästä, mutta tässä syrjintä liittyy ikään. Meidän ei pidä poistaa ikääntyneitä taloudesta sillä perusteella, että he ovat vanhoja. No, toivottavasti saatte nyt vakuuttuneeksi nyt tästä asiasta, kun keskustelemme asiasta, mutta minun täytyy myöntää 54-vuotiaana, että mielestäni kaiken ikäisenä ihmisillä on oikeus elämän iloon. Edellinen puhuja mainitsi tästä. Meillä on oikeus varata aikaa. Aikaisemmin siihen ei ollut mahdollisuutta. Meillä on oikeus levätä. Mielestäni ehkä meillä on oikeus matkustaa ja vähän tutustua ympäröivään maailmaan. Ja meillä on oikeus palata esimerkiksi järjestötoimintaan ja auttaa muita ihmisiä, jotka kuten minä ovat sitten ikääntyneitä ja meillä on oikeus ihan yksinkertaisesti pitää huolta perheestään ja ehkä lapsenlapsista. Mielestäni jossain iässä meillä on oikeus lopettaa työnteko ja lopettaa osallistuminen eurooppalaisen vaurauden luomiseen tai kansallisen rikkauden edistämiseen. Kiitos. Thank you. Uh, did Mr. Kiitoksia. Ja halusiko edustaja Maretta käyttää puheenvuoron? madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. No, tässä mietinnössä mielestäni on mielenkiintoista keskittyä siihen, milleen, miten ikäännytään aktiivisesti. Ja tämä nyt on vähän barbaarinen termi, mutta kuulostaa, se kuulostaa myönteiseltä aktiivinen ikääntyminen. Siinä täytyy ottaa huomioon myöskin odotettavissa oleva elinikä eri kategorioissa, esimerkiksi työn, työläisen ja toimitusjohtajan eh, odotettavissa olevan elinajan ero on kuusi vuotta. Ja jos aktiivinen ikääntyminen on se, että voimme mahdollistaa sen, että ikääntyneet ovat aktiivisessa roolissa omassa elämässään ja annetaan mahdollisuuksia olla toimijoina, niin ei se ole pelkästään työelämään palaamista. Ei ole pakko palata työelämään vaikka 80-vuotiaana niin kuin jossain maissa, vaan voi toimia vaikka järjestöelämässä tai voi kehittää tietynlaista kulttuuria, jota aikaisemmin ei pystynyt tekemään. Ja silloin voi myöskin luoda erilaisia yhteyksiä elämässään. Ja tärkeää on korostaa solidaarisuutta sukupolvien välillä – Meillähän on henkilöitä, vanhempanne, isovanhempanne, jotka ikääntyvät yhä paremmin, ja tämä johtuu lääketieteen kehityksestä, ja hyvä niin. Ja meillä on tämä velvollisuus miettiä meidän nuorempien, millä tavalla voimme auttaa heitä, jotta he pystyvät ikääntymään arvokkaissa olosuhteissa, eli mitä tulee hoitolaitoksiin ja millä tavalla he pystyvät ikääntymään arvokkaasti – jos tämä on aktiivista ikääntymistä, niin sitten kannatan sitä. Mutta jos aktiivinen ikääntyminen on sitä, että toimitaan niin, että huomenna tai tulevaisuudessa eläkkeelle voi jäädä yhä myöhäisemmässä vaiheessa, niin ei. Aktiivinen ikääntyminen on se, että annetaan mahdollisuuksia niille, jotka haluavat ehkä tehdä tavarta enemmän aikaa ammattitoimintaan, mutta tämä 67-vuotias daami, joka on pyrkimässä Yhdysvaltojen presidentiksi. No, tietysti 67-vuotias vielä ei ole kovin vanha, mutta jos hänellä olisi 40 vuoden ura jossain autotehtaassa, niin en usko, että hän enää 67-vuotiaana haluaisi jatkaa työelämässä. Kiitos. Very much. I'll give, uh, the last... Ja sitten vielä päätössanat Kukanille. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää kaikkia kollegoita heidän kommenteistaan ja panoksestaan tähän keskusteluun. Tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu ennen kuin tämä mietintö hyväksytään. En käy näitä useita asioita nyt yksityiskohtaisesti läpi, mutta esitän niistä joitakin huomioita. Olin hieman hämilläni siitä, että aktiivisen ikääntymisen käsite on monille ongelmallinen, erityisesti puolalaisen osalta. Puola, Slovakia ovat kielinä hyvin lähellä ja ymmärrämme omaa kieltä puhuessamme toisiamme. Ja käsitteet tulevat yleensä selväksi. Ehkäpä Tätä puolankielistä termiä ei kannata tässä käyttää kirjaimellisesti, koska siitä saattaa tulla sitten ongelmia. On lyhenteitä, no vaikkapa ulkosuhdehallintoista voi, tai se on käännetty slovakiaksi aivan rikollisen väärin. Eli älkää nyt aina välttämättä valitko tässä mitä termiä hyvänsä. Tiedän myös ihmisiä, jotka ovat 75-vuotiaitakin hyvin aktiivisia ja nuorekkaita tai sitten vanhuksenomaisia kaksikymppisiä. Syntymäaika, se on pelkkää numero paperilla. Mitä tulee tähän 67-vuotiaaseen Daamin, joka on nyt ehdolla Yhdysvaltain presidentiksi, niin totta kai hän on tehnyt töitä koko elämänsä tämän asian eteen ja on aivan tavallista ja ymmärrettävä, että hän on nyt ehdolla. No eikä nyt presidentiksi kukaan autoalalta, autoalalla 40 vuotta työskennellyt pyrkisi, tai ainakin se olisi vähemmän todennäköistä onko 67-vuotias nyt sitten niin vanha? Kuinka vanha Ronald Reagan oli, muistatteko? Hän sentään voitti kylmän sodan Neuvostoliittoa vastaan. No hän oli yli 70. No, katsotaan mitä yllätyksiä tässä on vielä edessä. Sitten arvostan kovasti Danutan panosta ja Martin varmasti käymme vielä hyviä keskusteluita, jossa käymme asia läpi. Kahdelle ranskalaiskollegalle toteaisin, että tässä mietinnössä ei haluta mitenkään pakottaa ikäihmisiä töihin, mutta jos joku heistä haluaa ja kykenee työntekoon fyysisesti, niin heillä pitäisi tähän olla mahdollisuus. Ei heitä pelkästään iän takia saisi syrjiä ja korvata heitä sitten nuoremmilla. Eli tässä on kyse siitä, että heille tarjotaan mahdollisuus olla mukana työelämässä, jos näin toivovat, eikä työntää heitä syrjään. Tämä syrjinnästä. Totta kai elämänlaatu, elintaso on tärkeää. Sen on parannuttava vanhusten ikäihmisten keskuudessa. Usein ikäihmiset arvostavat kovasti mitä tahansa pientä elettä heitä kohtaan. Ei tässä nyt tarvita mitään filosofiarakenteita. rakenteita mutta vaan tässä puhutaan vain tavallisista asioista, joilla voidaan parantaa ikäihmisten elinoloja. Niitä varmasti arvostettaisiin kovasti. No, jos ihmiset haluavat nauttia elämästään, niin annettakoon heille sitten mahdollisuus tähän mutta ei kuitenkaan pidä olla mitään sääntöä siitä, että kun olet 60 tai jopa 50, tämä on trendi omassa maassani, kun ihmiset täyttävät 50, heidän työnantajansa alkavat ajatella, että he ovat jo liian vanhoja. Tämä ei ole millään muuta reilua. Jos ihmiset haluavat paiskia töitä, niin heille pitäisi tähän antaa myös mahdollisuus totta kai he voivat lähteä kulttuuritoimintaan ja muuhun. Tähänkin pitää rohkaista. Joten vielä kerran kiitoksia kaikille. Tämä oli antaisa keskustelu. Monia asioita on vielä täsmennettävä niin, että no ei nyt kaikki voisivat tämän mietinnön hyväksyä mutta kuitenkin niin, että valiokunnan enemmistö voisi sen hyväksyä. Kiitos. Paljon kiitoksia. 28. toukokuuta käsitellään tämä luonnos ja kolmas kesäkuuta tarkistusten jättömääräaika ja sitten 23. kesäkuuta käsitellään tarkistukset ja valiokunnassa 15-16 heinäkuuta sitten lopullisesti hyväksytään tämä lausunto. Sitten siirrytään esityslistan viimeiseen kohtaan. Meillä on luvassa Eurofundin esitys koskien jäsenvaltioiden opt-out-mahdollisuuden käyttöä työaikadirektiiviin liittyen. Annan nyt puheenvuoron Eurofundin edustajalle Jorge Cauritalle. The floor is... Olkaa hyvä. Wherever... Missä sitten olettekin? No, okay, there you are. <laughs> I didn't see you. The floor is yours, please. Olkaa hyvä. Madam Chair, uh, thank you very much for um, this... Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, ja kiitoksia, että saan esitellä teille hieman tutkimusta, jota olemme tehneet tässä viime aikoina. Hyvät naiset ja herrat, on ilo olla täällä edustamasta Euroopan työ- ja työolosuhteiden kehittämissäätiötä ja puhun täällä teille nyt sitten työaikadirektiivistä pois jättäytymistä tätä, tästä opt-outista. Esitykseni keskittyy työaikadirektiivin taustaan ensinnäkin ja sitten olemassa oleviin mahdollisuuksiin jolla voidaan poiketa tästä direktiivistä ja määräyksistä, jolla voidaan siis soveltaa tätä opt-out-mahdollisuutta. Joitakin tutkimuksia olemme suorittaneet jo aikaisemmin ja jotkut tutkimuksista ovat vielä käynnissäkin. Katsomme tämän opt-outin käyttöä, kuinka se jakautuu ja kuinka laajalti sitä on käytetty ja sitten minkälaisia seurauksia ja vaikutuksia sillä on ollut ja sitten vielä joitakin johtopäätöksiä ja lopuksi mahdollisesti keskustelua on luvassa. Eli jos otamme nyt sitten neuvoston direktiivin 2003 vuodelta 1988, niin siinähän määritellään työajan järjestämisen perusteet. Perustuen työterveys- ja turvallisuusdirektiiviin joka on niin sanottu puitedirektiivi. Työaikadirektiivi määrittää, että jäsenvaltioiden Euroopan unionissa täytyy taata tietyt oikeudet kaikille työntekijöille ja ne ovat ensinnäkin maksimi työviikkoaika ja sitten minimilepoaika työstä siis ja myöskin minimi vuosittainen maksettu loma-aika, vuosiloma. Nämä ovat siis direktiivin perusmääräykset. Tämä direktiivi hyväksyttiin Euroopan parlamentissa ja neuvostossa artiklan 153 perustamissopimuksessa perusteella, mutta haluaisin korostaa, että tuomioistuin, siis yhteisöjen tuomioistuin, tunnisti, tunnusti direktiivin määräykset jo toteamalla, että maksimityöaika ja maksettu vuosiloma ja minimilepoajat ovat yhteisön sosiaalilainsäädännön osia ja ovat erityisen tärkeitä sellaisina ja sen takia jokaisen työntekijän täytyy saada näistä nauttia. Eli nämä elementit tunnistettiin jo yhteisön sosiaalilakiin kuuluvina ja kaikilla työntekijöillä kuuluvina. Ja täytyy myöskin pitää mielessä, että ihmisoikeusperuskirja, jossa määritetään rehdit ja oikeudenmukaiset työolosuhteet, sisältäen 31 artiklan ensimmäisessä kappaleessa maininnan siitä, että jokaisella työntekijällä on oikeus sellaisiin työolosuhteisiin, jotka kunnioittavat hänen terveyttään, turvallisuuttaan ja ihmisarvoaan. Ja kakkososassa todetaan, että työntekijällä on oikeus äh, maksimityötunteihin viikoittain ja päivittäin ja oikeus tiettyyn lepoaikaan ja myöskin maksettuun vuosilomaan. Eli nämä elementit katsottiin perusoikeuksiksi jo Euroopan unionissa ihmisoikeusperuskirjan nojalla. Joten jos ajatellaan näitä asioita ja jos katsotaan lähemmin direktiiviä itseään, niin voidaan todeta, että siitä on mahdollisuutta myös poi, mahdollisuus myös poiketa eli näistä periaatteista, joihin direktiivi nojautuu ja kiittäisin, kiinnittäisin tänne artiklaan 17, jossa sallitaan poikkeukset tiettyissä tilanteissa ja artiklan 18, jossa voidaan poiketa veroten työehtosopimuksiin. Ja sitten vielä artikla 22, sen ensimmäinen kohta, jossa, johon keskitymme tänään esityksessämme. Eli jäsenvaltioilla on sen nojalla oikeus tai mahdollisuus olla soveltamatta artiklaa 6. Ja siinähän puhutaan työviikon maksimipituudesta. Siinä todetaan, että työntekijän ei pitäisi työskennellä 48 tuntia enemmän ylityö mukaan luettuna. Jos nyt sitten keskitytään artiklaan 22 sen kohtaan 1, niin aivan lyhyesti sieltä löytyy seuraavaa. Jäsenvaltiot voivat valita tämän mahdollisuuden olla soveltamatta artiklaa 6, kunhan ne varmistavat, että työntekijä on siihen suostunut, eli työntekijä suostuu tekemään pidempää kuin 48 tunnin työviikkoa ja että työntekijä ei kärsi siitä mitään haittaa, että hän ei haluaisi allekirjoittaa tällaista sopimusta. Ja työntekijä, työnantajilla pitää olla lista tai, tai tällainen rekisteri näistä tällaisista työsuhteista ja sopimuksista, ja viranomaisilla pitää olla mahdollisuus tarkastaa nämä rekisterit ja tarkastaa, kuinka monta työntekijää on tällaisen maksimityöaikajärjestelyn ulkopuolella. Tai ja sitten ensimmäinen kysymys, jonka esitämme itsellemme on, että on, liittyykö tähän joitakin rajoituksia tähän mahdollisuuteen tehdä työtä enemmän kuin 48 tuntia viikossa. No, näyttäisi, että rajoituksia ei ole, koska direktiivissä ei spesifioida työ, tunneista, joissa työntekijä voi sopia työnantajan kanssa tunneista, jotka menevät yli 48 tunnin yli, eikä se määritä myöskään referenssiaikaa, viiteaikaa, eli minä aikana tämä ta- tulee tapahtua viikon, kahdenko viikon, vaiko vuoden ajan. Eli tästä ei ole spesifikaatiota direktiivissä, mutta jos tarkastelemme läheise, läheltä direktiiviä, niin huomaamme, että sieltä löytyy kaksi implisiittistä rajaa. Ensinnäkin siellä on 78 viikkotunnin raja, koska työaikadirektiivin määräysten mukaisesti työntekijöiden täytyy levätä minimissään 90 tuntia viikossa, ja jos tuo vähennetään 168 kokonaisviikkotuntien määrästä, niin silloin siitä tulee tuo 78 tuntia. Eli tämä on se implisiittinen katto. Ja sitten sieltä löytyy toinenkin implisiittinen raja, eli mahdollisuus tai on se, että on kunnioitettava työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden periaatetta. Eli työturvallisuustarkastajat tarkastuksissaan näiden rekistereiden tarkastuksissaan voivat todeta, että tällaista työtä ei saa teettää, jos se aiheuttaa uhkan terveydelle ja turvallisuudelle. Eli tässä voidaan tietysti kysyä, että minkälaisia, minkälaista periaatteista tässä on kysymys. Tässä voidaan viitata tietysti työterveys- ja turvallisuusdirektiiviin, mutta tällaisia tilanteita ei käytännössä ole hirvittävän paljon. Sitten haluaisin todeta, että nykyisin on tehty lukuisia tutkimuksia myöskin omassa organisaatiossani, jotka osoittavat, että pitkän työajan, erityisesti pitkään jatkuvan pitkän työajan ja tulosten välillä on selvä. Eli silloin koituu enemmän, äh, tulee enemmän äh, onnettomuuksia, virheitä, äh, tuottavuus alenee, työ ja muu elämän yhteensovittaminen on vaikeaa, stressi lisääntyy, väsymys lisääntyy ja terveys heikkenee. Eli on paljon todistusaineistoa siitä, että pitkä työaika pitkällä aika, pitkään jatkuvana vaikuttaa työntekijöiden terveyteen. Joten aivan konkreettisesti meillä on pyyntö, ja kiittäisinkin tästä tätä valiokuntaa. Eli meillä on pyytö päivittää selvittää tai suorittaa päivittävä tutkimus siitä, kuinka jäsenvaltiot käyttävät tätä opt-out-mahdollisuutta ja kuinka se vaikuttaa työntekijöihin ja työnantajiin Euroopan unionissa. Eli metodologia, jota käytimme tutkimuksessamme, oli samanlainen standardi kysely, jota käytämme kansallisten kirjanvaihtajiemme verkostossa, eli me kysyimme seuraavat kysymykset. Neljä kappaletta ensinnäkin. Olisiko, oliko opt-out-mahdollisuus olemassa kyseisessä maassa ja kuinka sitä sovelletaan? Ja toiseksi, onko opt-outin soveltamisesta tietoja? Ja kolmanneksi, mitkä olivat opt-outin päävaikutukset työntekijöihin ja työnantajoihin? Ja neljänneksi, onko aiheesta käyty viime aikoina keskustelua? Tämä on tietenkin hyvin vaatimaton harjoitus, mutta uskoisin, että saimme sieltä aika mielenkiintoisia tuloksia, jotka tässä esittelen teille tänään. Ensinnäkin voimme ryhmitellä maat kolmeen pääryhmään. Ensinnäkin ne maat, joissa opt-out sallitaan yleiseen käyttöön, eli sitä voidaan käyttää millä tahansa sektorilla tai toimialalla tai toiminnassa. Ja nämä maat ovat Bulgaria, Kypros, Viro, Malta ja yhdistynyt kuningaskunta. Sitten kakkosryhmään kuuluu 11 maata maata, jossa optaut on sallittu, mutta sen käyttö on rajoitusta. Belgia, Tsekin tasavalta, Ranska, Saksa, Unkari, Latvia, Alankomaat, Puola, Slovakia, Slovenia ja Espanja. Sitten vielä kolmanneksi maaryhmä, joka ilmoitti, että ne eivät käyttäisi tätä mahdollisuutta. Ja tähän kuuluvat Itävalta, Kroatia, Tanska, Suomi, Kreikka, Irlanti, Italia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Romania ja Ruotsi. Eli tässä on kartta, jossa näkyvät nämä kolme eri maaryhmää, kolme eri tilannetta. Ja annan teille pienen hetken aikaa katsella sitä ja paikantaa oman maanne siellä. Haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että useimmat maista nämä oranssit maat, jotka sallivat optautin käytön, mutta rajoittivat sitä, niin sitä käytetään erityisesti terveyssektorilla, eli lääkintähenkilökunnan taikka, taikka ensiavun kontekstissa siinä laajennetaan 48 tunnin viikkoa ja siinä otetaan huomioon myöskin päivystysaika. Eli päivystyksessä olevat joutuvat palaamaan työpaikalleen töihin pyydettäessä. Eli nämä kaksi elementtiä näissä tilanteissa on tärkeää, eli rajoitettu, ja sitten, rajoitettu käyttö ja sitten täällä on paljon eroja eri maiden välillä. Tässä taulukossa on paljon yksityiskohtia eri maiden tilanteesta. En sitä teille lue, mutta kiinnittäisin huomiota kahteen maahan, Tsekin tasavaltaan ja Espanjaan, koska näissä kahdessa maassa on sovellettu tätä poikkeusta terveydenhuoltoalalla. Mutta näissä maissa otettiin käyttöön väliaikainen tai tällainen siirtymäkauden käytänne optautin käytössä. No sitten sillä välin kävi niin, että nämä siirtymäkauden toimet vanhentuivat. Eli sekä Espanjassa että Tsekin tasavallassa opt-out ei ole enää käytössä. Ja seuraava kysymys kuuluu, mitä tiedämme tämän optautin käynnöstä. Nyt on vuosi 2015 ja keskustelu direktiivistä käytiin kaksi vuotta sitten ja fakta on se, että emme tiedä paljonkaan siitä, kuinka paljon tätä optautia käytetään. UK-poikkeusta lukeen ottamatta, jos, lukuun ottamatta, jossa suoritettiin työpaikoilla työllisyyssuhteita koskeva tutkimus vuonna 2011, niin emme tiedä paljonkaan maista yleisellä tasolla. Sitten on toinenkin tutkimus, viimeaikainen tutkimus Itävallassa, jonka suoritti Austrian Medical Chamber. He suorittivat haastattelututkimuksen 2013 ja kysyivät lääkäreiltä ylityöstä kuinka paljon sitä tehtiin. Ja siinä saatiin selville, että viikoittainen lääkäreiden työaika oli keskimäärin 59 tuntia. Se nousi 54 tunnista vuonna 2006 59 vuonna 2012. Ja sitten heiltä kysyttiin, että kuinka monta tuntia haluaisitte tehdä töitä, ja keskiarvovastaus oli 42 tuntia. Ja merkittävä osuus näistä tutkimus, tutkituista henkilöistä, eli 76 prosenttia, olivat sillä kannalla, että yhden työperiodin enimmäispituus laskettaisiin 25 tuntiin. Itse asiassa Itävallassa on paljonkin lääkäreitä, jotka työskentelevät pidempään kuin 25 tuntia putkeen. Eli näin vähän tiedetään tällä hetkellä Jotta saataisiin parempi käsitys kaikesta tästä, päätimme tarkastella omia tietojamme Euroopan työolosuhde tutkimusta vuodelta 2010 ja huomataan, että opt-outin ja pitkiä työ, pitkää työaikaa tekevien työ, työntekijöiden välillä on selkeä suhde tässä on tuo kolmen maan ryhmitys, eli tämä sininen ryhmä vasemmalla, jossa on tämä yleinen optautin käyttö, sitten oranssi keskellä, jossa on rajoitettu käyttö, ja sitten vihreä oikealla, jossa optauttia ei sallita. Ja työntekijöiden osuus, jotka tekevät enemmän kuin 48 tuntia viikossa pää- tai sivutyössään, tai pää- ja sivutyössään, on siellä nähtävissä. Nähdään, että opt-outilla, opt-outia so- soveltavia työntekijöitä on vähemmän, mutta Romaniassa ja Kreikassa tarkemmin tarkasteltuna tuolla oikealla erottuvat kaikista muista. Eli meidän, meidän vaikutelmamme on se, että pitkä työaika ei suoraan itse asiassa liity opt-outin käyttöön tai sen mahdollisuuden olemassaoloon, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että kuinka keskustellaan työntekijäorganisaatioiden kanssa ja minkälaisia kulttuurisia tekijöitä työajan pituuteen eri maissa vaikuttaa. Tämänhetkisestä keskustelusta sitten siitä saimme selville, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät salli opt-outin käyttöä, niin vain muutamat identifioivat käynnissä olevia ongelmatapauksia. Itävallan tapaus on viimeaikaisin. Ensimmäinen tammikuuta 2015 todettiin, taikka itse asiassa hyväksyttiin sairaaloiden työaikalakiin muutos. Ja tässä annetaan mahdollisuus lääkäreille poiketa 48 tunnin työviikosta, vaikkakin yliaikaa vähennettiin 60 viikko, viikkotunnista. Ja hehän halusivat päästä tuonne 21 tuntiin niin kuin työaika tai, tai 48 tuntiin, joka olisi työaika direktiivin mukainen. Mutta Itävallassa todettiin, että he eivät halua käyttää opt-outia, mutta käytännön syistä ja koska terveydenhuoltoalalla on erityistilanne. Tätä opt-outtia sovelletaan tämän vuoden alusta lähtien, jonka, ja sen tavoitteena on vähentää tuota maksimi tuntimäärää vuoteen 2021 mennessä. Sitten Kroatiassa myöskin hallitus avasi neuvottelut työajoista ja siihen osallistuvat myöskin työmarkkinaosapuolet työajojen aikojen joustoista. Oli kysymys sitten Irlannissa ja Kreikassa ja Italiassa. On mielenkiintoisia tapauksia. Komissio on vienyt ne yhteisöjen tuomioistuimeen vuonna 2013-2014, koska siellä ei noudatettu työaikoja julkisen terveydenhuollon parissa työsken- tai puitteissa työskentelevien lääkäreiden kohdalla. Tsekin tasavallassa myöskin terveydenhuoltoalalla määräykset eh, umpeutuvat vuonna 2013, vanhentuivat siis, mutta on vielä merkejä siitä, että pitkiä työtunteja tehdään edelleen. Ja Ranskassa viime vuonna eh, lääkäriharjoittelijat lakkoilivat muun muassa yli pitkää työaikaa vastaan. He raportoivat yli 60 viikkotyötunnin keskimääräisistä arvoista. Jos sitten siirrytään vielä loppuhuomautuksiin liittyen tähän pieneen tutkimukseen, me ensinnäkin voidaan todeta, että vuonna, vuodesta 20 000, 2010 muutoksia on tapahtunut vähän. Kroatia tuli mukaan 2013 ja päätti olla käyttämättä optauttia Sekin tasavallasta ja Espanjasta. Tiedämme jo, että terveydenhuoltoalan määräykset vanhenivat ja meidän täytyy myöskin kysellä eri lähteistä tietoja, jotta voisimme saada päivitettyjä tietoja sitten muista maista. Olisi tärkeää tietää niistä ehdoista, joilla näitä opt-out-sopimuksia solmitaan. Näistä asioista ei tiedetä paljon, joten olisi tärkeää saada lisätietoa. Tiedämme myös, että terveysvaikutukset ja työterveys ja turvallisuus kysymykset ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen kärsivät pitkissä työtunneista ja siksi on yhä enemmän syytä ottaa huomioon se, että aikarajoitukset ovat tärkeitä sekä työntekijöille että yrityksille. Ja sitten lopuksi vielä aihe, joka on tämänpäiväiseen aiheeseen läheisesti liittyvä, on se, että kuinka paljon nämä optautit kattavat, eli onko kyseessä työntekijäkohtainen järjestely vai onko se koko, vai pelkästään vain kyseisen työsopimuksen kattava. Nimittäin, nimittäin tarkastukset kohdistuvat aina muutamaan, muutamaan työsopimukseen eikä suinkaan kokonaiseen työntekijäkollektiiviin tai työntekijään. Ja sitten yksi tärkeä asia on toimivaltaiset viranomaiset. Onko työterveystarkastajilla välineet ja mahdollisuudet todellakin seurata näiden auttien vaikutuksia, koska tietoja puuttuu, niin oletamme, että ongelmia saattaa olla ja ehkä pitäisi kaivella vähän vielä syvemmälti tätä asiaa. Ja sitten Lopuksi olisi tärkeää tutkia ja saada tietää opt-out-ratkaisuiden takana olevia taustoja. Nimittäin jos ihmiset haluavat tehdä pidempää työpäivää, niin heillä pitäisi olla siihen mahdollisuus, mutta toisaalta sitten joissakin maissa palkat ovat niin matalalla, että ihmiset joutuvat pakosta tekemään pidempää työpäivää, jotta he pystyvät kattamaan päivittäiset tarpeensa, joten viesti on periaatteessa se, että meidän täytyy tutkia asiaa vielä syvällisemmin ja jotta tietäisimme, tietäisimme eh, tämän opt-out-järjestelmän todellisesta täytäntöönpanosta. Ja sitten vielä haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että täällä lopussa on lista valikoituja tutkimuksia, jotka ovat englanninkielisiä. Täällä on työajan ja työntekijöiden terveyden välisistä yhteyksistä ja sitten täällä on muutamia tulevia projekteja myös. Esimerkiksi eurooppalainen työolosuhde tutkimus 2015 se on käynnissä ja ensi vuonna meillä on lisätietoja käytettävissä, lisää tietoa käytettävissämme myös, joten pystymme kertomaan hieman tarkemmin pitkän työajan ja työolojen välisistä suhteista ja terveysvaikutuksista. Kiitoksia, herra Kavita. Ja nyt avaan keskustelun. Annan puheenvuoron Terry Rankelle, joka nosti kätensä ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, thanks a lot for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Työllisyysvaliokunnan on syytä käsitellä tätä aihetta. Haluaisin esittää pari kysymystä tai puuttua asioihin, jotka olivat mielenkiintoisia. Ensinnäkin Tämä kartta, jonka näytitte, se osoitti, miten opt-outia käytetään, ja se oli aika värikäs kartta. Teittekö mitään tutkimusta siitä, miten äh, opt-out vaikuttaa sosiaaliturvamalleihin, joita jäsenvaltioissa käytetään. En oikein nähnyt äh, tätä suhdetta, mutta ehkäpä voisit kommentoida tätä asiaa. Ja jos teillä on poliittisia johtopäätöksiä siitä, miten optautista eri jäsenvaltioissa keskustellaan, niin tämä olisi mielenkiintoista. Sitten Tsekin tasavallan ja Espanjan tapaukset. Sanoit, että ne ovat siirtymävaiheessa. Oletteko tutkineet sitä, minkälaisia strategioita he, ne käyttävät, erityisesti mitä tulee terveydenhuoltoalaan, ja kuinka onnistuneesti näitä strategioita on toteutettu? Entäpä sitten muut maat? Mitä strategioita kenties on käytetty, kun on sovellettu työaikalainsäädäntöä? Sitten alakohtaiset sopimukset. Sanoitte, että terveydenhuoltoala kaikkein useimmiten soveltaa tätä optautia tai sitä käytetään sillä rajoitetusti. Ehkäpä on myös muita aloja, miten mm, tätä tilannetta arvioidaan muilla aloilla. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, niin sekin koskee terveydenhuoltoalaa. Se on kaikkein tärkein tai yksi tärkeimmistä aloista. Oletteko tarkastelleet sitä, kuinka nämä opt-out-säännöt vaikuttavat kenties eri sukupuolin eri tavoin, miehiin ja naisiin? Tiedämme, että terveydenhuollossa, tai se on hyvin naisvaltainen ala, kentäpä, kenties näitäkin vaikutuksia miehen ja naisiin olisi syytä tarkastella. Kiitos, Steinberg. Ja, Kiitoksia näistä hyvistä tiedoista, jotka ovat tietysti tärkeitä, kun jatkamme keskusteluita täällä valiokunnassa. Ja no, tämä nyt ei liity oikeastaan näihin tietoihin, mutta kysymys, kuinka pitkälti tämä voimassa oleva direktiivi ja tuomioistuimen päätökset jäsenvaltioiden osalta, kuinka niitä on pantu täytäntöön. Meillähän täytyy miettiä Euroopassa työaikasääntelyä. Sitten te puhuitte pitkien työaikojen vaikutuksesta – henkilöstöryhmiin, mutta jos katsotaan vaikka terveydenhuoltoalaa, niin tietysti myöskin kuluttajat liittyvät siihen. Katsotteko, että tässä, ei, tässä on tarvetta lisäsääntelylle, kun ajatellaan ammattitauteja ja kun on kyse potilaista, jos lääkärit ovat töissä 25 tuntia putkeen, niin minun on vaikea tuntea oloni mukavaksi esimerkiksi leikkauspöydällä. Ja sama koskee muitakin ammattiryhmiä, joille, jonka käsiin luotamme henkemme. Minulle varmaan teilläkin on vielä paljon vastaamatta jääneitä kysymyksiä. Ensinnäkin se, miten opt-outia käytetään. Siihen saattaa liittyä puhtaasti taloudellisia syitä. Onko teidän mielestänne vielä muita seikkoja? Ja sitten sanoitte, että me käytämme hyvin eri tavalla opt-outtia. Onko tietoja, asiakirjoja siitä, miten artiklaa 22.1 ei noudateta, eli edellytykset, jolloin asia, äh, työnantajan täytyy suostua tähän ja miten näitä sääntöjä noudatetaan jäsenvaltioissa. Ja sitten lopuksi, oletteko samaa mieltä siitä, että opt-out, kun kyse on ylipitkistä työajoista, se ei ole peruskirjan vastaista EU:ssa. Thank you. Uh... Kiitoksia. Annan puheenvuoron sitten edustaja Bashirille. Thank you, Mr. Cabrita, for the... Kiitoksia Cabrita tästä työstä, jota olette tehnyt liittyen optaatin ja työaikalainsäädäntöön. On todettava, että löydöksenne tässä tutkimuksessa eivät ole mitenkään shokeraavia minulle tai ryhmäni jäsenille. Alusta lähtien on ollut selvää, että tämä ei ole alue, jossa on konkreettista, toimivaa Euroopan laajuista lainsäädäntöä ja jäsenvaltiot todella toivovat. Tämä on nähty monissa jäsenvaltioissa, jotka ottivat käyttöön opt-outin, kun lainsäädäntö hyväksyttiin. Ja mitä tänään kuulimme, on se, että jopa niissä 12 jäsenvaltiossa, jossa direktiiviä täytäntöönpannaan täysimääräisesti, on vakavia tapauksia, joissa lainsäädäntö jätetään noudattamatta. Jäsenvaltioilla on ollut poikkeuksia, jotka ovat äh, nyt kenties päättyneet, ja niillä on ollut vakavia vaikeuksia täytäntöönpanna lainsäädäntöä. Itävallassa työntekijät eivät ole työoloihinsa tyytyväisiä. Jos katsomme tätä grafiikkaa, jossa puhutaan työntekijöistä, jotka tekevät töitä yli 48 tuntia viikossa, tämä ei ole kaikkein yleisintä niissä maissa, joissa käytetään opt-outia. Ja tämä kertookin jo paljon ja puhuu omaa kieltään. Johtopäätökset, jotka voimme tästä tehdä, ovat selkeät. Meillä on laajoja teollisuuden alueita ja muita sektoreita, jotka palkkaavat ihmisiä. Nämä ovat keskittyneet eri tavoin jäsenvaltioihin ja ongelmat, jotka näimme tämän lainsäädännön valmistelussa ja täytäntöönpanossa, tämä lainsäädäntö on ongelmallinen. Ja tämä osoittaa, että mikään yhden ratkaisu ei tässä toimi. Nyt kun olette tutkinut, tutkinut tätä hyvin tarkkaan, niin etkö ole samaa mieltä siitä, että tähän alaan liittyvä lainsäädäntö pitäisi jättää ja sen valtioiden omiin käsiin? Sitten edustaja Marta. Merci, madame la présidente. Euh, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä ja kiitoksia siitä, että keskityitte erityisesti siihen, miten tämä vaikuttaa terveyteen. Jotkut eivät tietenkään välitä työntekijöiden terveydestä, mutta muistuttaisin, että aikaisemmin näin työntekijöitä, jotka suostuivat tekemään töitä yhä pidempään ja pidempään, ja he olisivat tehneet töitä vaikka 40 tuntia putkeen, eivät siksi, että he nauttivat työstään, vaan siksi, että he tarvitsivat rahaa. Eli raha oli kuitenkaan hengen välittämisen arvoista. Mutta jotkut eivät välitä työntekijöiden terveydestä, eli yritän nyt katsoa näitä lukuja ja miettiä tuottavuutta ja kilpailukykyä. Te osoititte tässä esityksessä, että maat, jotka käyttävät opt-outtia, eivät välttämättä ole niitä, jotka ovat kilpailukykyisimpiä ja tuotteliaimpia. Eli tässä te helposti osoitatte, että ettei ole mitään yhteyttä työajan, kilpailukyvyn ja tuottavuuden välillä. Ja minä voin vahvistaa tämän. Tällä hetkellä laadin mietintöä ja olen käynyt kahdeksassa maassa ja kävin tapaamassa teollisuuden edustajia. Ja kaikki eivät ehkä sitä usko, mutta teollisuuden alat, joissa tehdään vähiten töitä, ovat tuot, tuottoisempia ja kilpailukykyisempiä, esimerkiksi tietyt saksalaiset yritykset ja ranskalaiset ja tietyt suuryritykset Espanjassa ja Belgiassa. Ihan yksinkertaisesti siksi, että näissä yrityksissä on investoitu paljon työhön, tuotantoon, mutta myöskin on investoitu työolosuhteisiin. Ja palkansaajat, joita kohdellaan hyvin, joilla on hyvät työolosuhteet, se on palkansaaja, joka on paljon tuotteliaampi. Eli ei kannata tukertua kliseisiin, joita meille tarjotaan. Olen samaa mieltä Jutan kanssa, koska minäkin ikävä kyllä olin kipeä, jouduin menemään ensiapuun. Ja Ranskassahan tällä saralla lääkärit ensiavussa tekevät äärimmäisen pitkiä työpäiviä. Ja kun sunnuntaina ilta 11 tulette ensiapuun ranskalaisessa sairaalassa, niin välttämättä ette halua hoitoa lääkäriltä. Ei siksi, etteikö hän olisi pätevä, vaan koska hän on uupunut. Eli kiitoksia näistä selvennyksistä ja tästä jää minulle kaksi mieleen. Eli muistetaan työntekijöiden terveys ja mitään yhteyttä ei ole työajan ja kilpailukyvyn ja tuottavuuden välillä. Kiitos. Thank you, madam. Kiitoksia. Sitten edustajat Suber. Obrigada. Ehm, de, queria também informar a comissão. Kiitoksia. Halusin kertoa valiokunnalle, että GUE NGL käsitteli tätä aihetta hiljattain. Järjestimme keskustelun tästä, koska direktiivin tulevaisuus ei ole kovinkaan selvä. Ja tulimme siihen johtopäätökseen, että nyky direktiivissä on kohtia, jotka vesittävät työoloja ja ovat vaaraksi työntekijöiden terveydelle. 48 tuntia, viikotuntia merkitsee sitä, että työntekijät joutuvat tekemään pitkään hyvin intensiivistä työtä. Ja siksi opt-out-mahdollisuus mahdollistaa sen, että työaikaa vain voidaan lisätä ja näin voidaan puuttua ihmisten työaikaan. Eli jälleen kerran sallimme poikkeusten käytön hyvin epämääräiset säännöt työpaikoilla. Mielestäni työ ehtosopimusperiaatteesta täytyisi pitää tässä kiinni, koska ajatus tämän taustalla on se, että säännellään eri alojen poikkeuksia. Tähän tämä kaikki luotiin ja siksi tämä otettiin käyttöön, jotta varmistettaisiin työntekijöiden parempi neuvotteluasema. Emme usko, että tässä on syytä mennä työehtosopimuksia pidemmälle. Täällä otettiin esiin ajatus ja on useita ehdotuksia, jotka pyrkivät työajan vähentämiseen, kuitenkin niin, että työpaikkojen määrä ja palkat pysyvät samalla tasolla. Tämän on tarkoitus vähentää työttömyyttä. Minulla ei ole nyt mitään näppituntumaa poikkeuksista, mutta tämä saattaisi kyllä johtaa entistä huonompaan työttömyystilanteeseen. Totta kai me haluaisimme vähentää työaikaa, ei pelkästään käytännön syistä, vaan myös historiallisesta näkökulmasta. Työaika on yleensä vähentynyt niin, että heillä on ollut sitten enemmän vapaa-aikaa. Madam Jaslov. Ja sitten varapuheenjohtaja Rova Jaslovietska. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä, tutkitteko tässä tutkimuksessa sitä, kuinka pitkälti opt-outia käytetään työehto sopimuksissa ja millaisia johtopäätöksiä voidaan tässä tehdä. Ja vaikka tämä ei ollutkaan tutkimuksen aihe, niin ehkä te kuitenkin analysoitte sitä, millaisia heikkouksia direktiivissä on. Me olemme keskittyneet tähän optaat-lausekkeeseen, mutta ehkä siellä oli muitakin säädöksiä direktiivissä, jotka ovat heikkoja kohtia. Question. Kiitos kaikille kysymyksistä ja nyt sitten toivottavasti herra Kavrita voi antaa lyhyet vastaukset kaikkiin näihin. Very much. All those questions. I'm, I'm, I'm... Kaikkiin näihin kysymyksiin siis. Niin, olen iloinen, että sain näin lukuisia kysymyksiä, koska se osoittaa, kuinka tärkeä tämä aihe on ja kuinka tärkeää on käydä poliittista keskustelua siitä. Jos aloitamme kysymyksestä koskien karttaa, jos katsotaan sosiaalisen hyvinvoinnin tai sosiaaliturvamalleja, niin me emme tarkastelleet sitä, no niin me ajattelemme, että haluaisimme tarkastella työmarkkinaosapuolisuhteita ja myöskin työehtosopimusneuvottelujärjestelmää, joten työehtosopimusneuvottelun rooli on tärkeää. Ehkä sen teemmekin ensimmäisenä, se on yksi meidän asiantuntijaosaamisalueemme, mutta kuten mainitsin, tämä on hyvin, oli hyvin vaatimaton tutkimus ja ehkä tämä raportti ei kaikilta osin tyydyttänyt, mutta ilman muuta laitan ylös näitä asioita, joita tarkastelemme tulevaisuudessa. No sitten Espanjaan ja Tsekin tasavallan tilanteeseen liittyen, niin strategia on pyrkiä sitten ottamaan huomioon tämä vanhentuminen. Espanjasta emme saaneet tietoja. Ehkä pidän kiinni vielä Espanjan kirjeenvaihtajan kanssa käytävästä keskustelusta ja yritän saada tietoja. Mutta sekin tässä vasta tiedämme, että ylipitkät työajat jatkuvat. Eli opt-outia sovelletaan käytännössä, vaikka se onkin laitonta. Sikäli kun tiedämme, sekä terveysasiaministeri että työ, työllisyysministeri ovat tietoisia asiasta mutta fakta on se, että vaikka tämä on laitonta, niin ylipitkiä työaikoja sovelletaan esimerkiksi lääkärit, lääkintähenkilökunta, sairaanhoitajat, näin joutuvat toimimaan. Sitten lukuisia kysymyksiä esitettiin alakohtaisista sopimuksista. Onko muita aloja, joilla tätä sovelletaan. No, useimmiten kyseessä on terveydenhuoltosektori taikka sitten äh, ensiapu, hätä, äh, hätäapu, jo, kaikenlainen työ, joka sisältää varallaoloaikaa, päivystysaikaa, mutta useimmiten kyseessä on tosiaan tällainen äh, te, joko terve, terveydenhuoltosektori tai vaikkapa palomiehet, jotka tekevät tällaista hätä- tai katastrofiaputyötä. Eli lääkärit ovat mukana siinä myös. No sitten sukupuoli, puoliin, puolet erittelevä analyysi, tämä on erinomainen ajatus. Tämä on yksi niistä asioista, jotka lisätään sinne tehtävien asioiden listalle. Meillähän on Eurofundissa fundissa myös tämä sukupuolten valtavirtaistamisprojekti, joten tämä ei ole poikkeus siihen sääntöön. Yritetään katsoa, voidaanko tämä aspekti ottaa mukaan myös tähän tutkimuksen tulevaisuudessa, vaikkakaan se ei olisi ihan täysin, täysin niin pitkälle viety kuin kenties muissa tapauksissa. No sitten täytäntöönpanosta. Kysymys, joka koski, onko tutkimuksia työaikadirektiivin täytäntöönpanosta itsestään olemassa. No täytyisi täytyy sanoa, että tämä rooli kuuluu Euroopan komissiolle eikä meille. Euroopan työaikadirektiivi sisältää määräyksiä, joissa todetaan, että komissio on vastuussa siitä, että se tarjoaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisiä raportteja työaikadirektiivin täytäntöönpanosta, joten ehdottaisin, että odotamme. Tiedän, että komissio suorittaa kahta laajaa tutkimusta juuri täytäntöönpanosta, joten täytyy odotella ja katsoa, että mitä tuloksia sieltä on saatavissa. Sitten terveysvaikutukset, opt-outin vaikutukset terveyteen ja nimenomaan potilaiden terveyteen. Tämä on kysymyksen ydin. Kysymyshän tai ongelmahan on siinä, että missä määrin haluamme jatkaa sellaisen tilanteen kanssa, jossa meillä on 11 12 maata, jossa terveysalalla, terveydenhuoltoalalla sallitaan lääkäreiden ja muiden hoitohenkilökunnan tekevän työtä paljon enemmän kuin mikä on maksimiviikoittainen työaika. Ei pidä unohtaa, että työaikadirektiivi ei koske itse työaikaa, vaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Ja tähän toki voidaan ottaa mukaan myös asiakkaiden ja potilaiden terveys ja turvallisuus. Olen täysin samaa mieltä. Kiinnittäisin huomiota niin siihen seikkaan, että on olemassa todisteita siitä, että nuoret lääkärit uransa alussa joissakin maissa haluavat tehdä pitempää päivää, koska he haluavat lisää kokemusta viikkotasolla ja myöskin haluavat tehdä enemmän rahaa, koska uran alussa palkat ovat matalammalla, joten ihan yksilöt haluavat tehdä pidempää työaikaa, mutta kysymys kuuluu, kuka suojaa heitä heiltä itseltään niin, että he eivät tekisi liikaa työtä. Tämä on tärkeä kysymys myös, koska, koska opt-outhan on yksilökohtainen järjestely työntekijän ja työnantajan välillä, eli työmarkkinaosapuolet eivät ole tässä suoraan mukana. No sitten opt-outin noudattamatta tai määräysten noudattamatta jättämistiedot. Olisi mielenkiintoista, jos siitä olisi tietoa ja kaikki haluaisivat siitä tietää, koska tämä on yksi niistä tärkeistä asioista myös. Eli kuinka pitkälle niin, meidän kannaltamme katsottuna olemme nähneet, että kansalliset määräykset työaikadirektiivin täytäntöön panoa koskien ovat sellaisia, että ne niitä, ne ovat yhdenmukaisia, mutta emme tiedä mikä tilanne on käytännössä, kun niitä sovelletaan. No sitten talouden suhteen voisin syistä todeta esimerkiksi, että työn arviointi on tärkeä asia, jos ihmiset haluavat eh, esimerkiksi ylennyksen ja jos tätä varten eh, ihmisillä on painetta osoittaa, että he tekevät kovasti kovasti työtä ja paremmin kuin muut ja saavat sen kautta lisää tunnustusta, niin se ei tietenkään ole talouden kannalta tai, tai se ei ole taloudellista. Välitön vaikutus on tietysti se tunnustuksen saaminen tai ylennyksen saaminen ylennyksen muodossa. Ja sitten kysymyksiä esitettiin ihmisoikeusperuskirjan rikkomuksista. Joudun jättämään sen väliin pelkään pahoin, koska voi olla niin, että sellaisia on, mutta minä en ole eh, ehkä oikea henkilö nyt kommentoimaan sitä kysymystä. Ja sitten EU-tason lainsäädäntö ja pitäisikö lainsäädäntö jättää kansalliselle tasolle. No, tämä opt-out-artikla hän sallii nimenomaan sen, että jäsenvaltiot saavat päättää, haluavatko he sitä soveltaa vai ei. Silloin kun direktiivi julkaistiin ja pantiin täytäntöön, niin jäsenvaltioiden piti ilmoittaa komissiolle aikomuksistaan, ja niin ne tekivät, ja sen takia meillä on nämä kolme maaryhmää. Mutta miten sitä pannaan täytäntöön kansallisella tasolla sitä työaikadirektiiviä, niin ongelma koskee käytäntöä. Eli noudatetaanko näitä direktiivin määräyksiä sitten työpaikoilla työntekijöiden ja työnantajan toimesta on toinen kysymys. No sitten suhde kilpailukykyyn. Me emme tarkastelleet sitä ihan rehellisesti sanottuna. Me pitäydyimme siihen, mitä direktiivi sääntelee, eli työajan järjestämistä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien periaatteiden nojalla. Tietenkin kilpailukyky on myös tärkeä kysymys ja yksi mahdollisuus tulokulma, mutta tämä voisi olla toisen tutkimuksen tausta Eli äh, niin, ylipitkien työaikojen vaikutukset asiakkaisiin ja palveluiden laatuun. Eli mitä pidempään työtä tehdään ja kuinka, ja miten se vaikuttaa tuottavuuteen on tärkeä kysymys. Ja sen takia otettiin, tai, tai siksi tuo esimerkki, jonka esititte teollisuudesta monissa maissa, joissa on alakohtaisia kollektiivisia sopimuksia, on maita, joissa viikoittainen työaika on 35-37 tuntia, ja juuri näissä maissa tuottavuustaso on korkein, eli mitään suoraa suhdetta ei näytä olevan, ja tämä on kovin mielenkiintoista lääkärit sitten Ranskassa, niin tämä on tietenkin mielenkiintoinen tapaus ja kyse ei koske, ole pelkästään Ranskasta, näin tapahtuu sekin tasavallassa, yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, eli tämä on ihan päivän polttava kysymys. Kyseessä ei ole pelkästään Ranskan tilanne, Et se, että lääkärit tekevät valtavan pitkää työpäivää. Tämä on ongelma muuallakin. Ja sitten vielä lopuksi, ellen nyt tässä ole jättänyt mitään väliin, niin työehto sopimusjärjestelmän rooli, johon omaan mieheni viittasi. Tämä on jotakin sellaista, jota me ajattelimme tarkastella, mutta tässä tapauksessa työehtosopimusneuvottelut kuuluvat työaikadirektiivin artiklan 18 alaisuuteen ja siinä todetaan, että todellisissa tai kollektiivisten tai työehtosopimusten kautta ää, työmarkkinaosapuolet voivat sopia työajasta, mutta ei varsinaisesta maksimityöajasta, vaan työehdoista muilta osin. Eli työehtosopimusneuvotteluilla ja järjestelmällä on vaikutuksensa, mutta silloin kun puhutaan näistä yksilökohtaisista opt-outeista, niin silloin työviikon pituus, maksimipituus jää työntekijän ja työnantajan väliseksi asiaksi. Eli siinä paperilla työn tekijä suostuu tekemään pidempää kuin 48 tunnin työviikkoa. Silloin kun on yksilöllinen opt-out-tilanne, sikäli kun olen oikeassa, en ole lakimies, niin nämä ovat tilanteita, jotka perustuvat sekä työaikasopimus, työaikadirektiiviin että että alakohtaisiin sopimuksiin tai jopa yrityskohtaisiin sopimuksiin. Eli siellä sovitaan ihan tapauskohtaisesti, että nyt työ, viikoittainen työaika on pidempi kuin tuo 48 tuntia. Eli työmarkkinaosapuolet tässä tapauksessa jäävät tämän prosessin ulkopuolelle. Uskoisin, että katoin tässä nyt suurimman osan kysymyksistä. Kiitos paljon. Ja nyt luulenpa, että me saimme vastaukset kysymyksiin, jotka komis- esitimme. Ja haluaisiko komissio vielä lisätä tähän jotakin ihan lopuksi? Of our meeting? No. Ei näyttäisi haluavan. Oli aivan ilmeistä, uskoakseni, että tämä on vielä kuuma poliittinen aihe ja tästä käydään kiivasta keskustelua tästä direktiivistä. Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella Eurofundin tietämystä asiasta ja lukuja myös. Ja olen varma, että palaamme tämän aiheen äärelle vielä tässä valiokunnassa tulevina vuosinakin. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme saaneet kokouksemme päätöksen. Seuraava kokous järjestetään 7. toukokuuta täällä Brysselissä. Kiitoksia tämänpäiväisestä työstä ja kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet täällä tänään keskusteluun ja antaneet asiaan uutta valaistusta ja tietoa. Kiitos.